Yes, hello everyone. Uh, we can... Hyvää iltapäivää kaikille. Voimme nyt uh, uuden aloittaa kokouksemme. Ensimmäisenä vuorossa on keskustelu komission jäsen Vellan kanssa. Aiheena on suojeltujen lajien metsästys. Kuten te tiedätte, Euroopan unioni on sitoutunut suojelemaan luontokappaleita – siitä lähtien, kun lintudirektiivi hyväksyttiin 1979, se tarjoaa kaiken kattavan suojelun lintulajeille, jotka luonnostaan esiintyvät Euroopassa. Habitats-direktiivi, elinympäristödirektiivi hyväksyttiin puolestaan 1992 suojelemaan biologista monimuotoisuutta mukaan luettuna kaikkia suuria petoeläimiä ja niiden elinympäristöjä. Uhanalaisten tai suojeltujen lajien metsästys on päivän polttava ongelma jäsenvaltioissa. Meillä on muun muassa karhuja, susia ja ilveksiä minunkin maassani. Romaniassa on 39 prosenttia viimeisimpien arvioiden mukaisesti karhoista ja yli 20 prosenttia Euroopan ilveksistä. Ekologisen käyttäytymisensä vuoksi nämä suuret petoelämät vaativat hyvin suuren elinalueen. Ja usein elinalueet menevät päällekkäin ihmisten elinalueen kanssa, asuinalueiden kanssa. Biodiversiteetti, biodiversiteetin suojelu ja ihmisten toiminnan huomioon ottaminen ovat tärkeitä asioita, kun pyritään suojelemaan metsästettyjä suojeltuja lajeja. Olemme sitten lukuisia kysymyksiä komissiolle asiasta. Hienoa, että komission jäsen on valmis keskustelemaan täällä meidän kanssamme tästä erittäin päivän polttavasta aiheesta. Tämä koskettaa monia kansalaisia jäsenvaltioissa, joten tätä puhetta. Komission jäsen Vella, olkaa hyvä. Thank you, thank you very much, Adina, and, uh... Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. <clears throat> Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat, arvon jäsenet. Kiitoksia tästä kutsusta. Minäkin haluan kiittää teitä, koska teidän tukenne on aina ollut äärimmäisen tärkeää ympäristöpolitiikallemme minun toimikauteni aikana ja erityisesti kun ajatellaan luontolainsäädäntöä. Ja tämähän kävi selväksi myös, kun elinympäristö- ja lintudirektiiviä tarkastettiin, tehtiin tämä niin kutsuttu fitness check. Ja me haluamme ottaa huomioon sekä ihmiset että ympäristön että talouden. On oikein hyvä, että te lähetitte erittäin tärkeän viestin komissiolle ja te vaikutitte kyllä meidän päätelmiimme äh, tässä fitness checkissä. On selvää, että meillä on yhteinen sitoumus ja tavoite. Me haluamme suojella Euroopan luonnon perintöä, jotta voimme suojella elinympäristöjä ja lajeja. Ja tiedän, että te myös ymmärrätte, kuinka kiire tässä on. Me olemme lukeneet samoja äh, raportteja luonnon monimuotoisuudesta tietoisuus tilanteesta täällä Euroopan unionissakin. 60 prosenttia on vähentynyt lajien määrä. WWW on tämän luvun antanut raportissaan Living Beyond Planet Boundaries. Kaikki tämä ja moni muu, monet muut asiat on järkyttävää. Luettavasta on vaikeaa nielläkään, mutta on, mutta on tärkeää, että puutumme näihin asioihin. On merkittävää, että kun meillä on edessämme näinkin suorasanaisia raportteja, niin me edelleen, edelleenkin epäröimme toiminnan suhteen, luonnonsuojelun suhteen. Luonto on erittäin tärkeää meidän hyvinvoinnillemme, talouskasvullemme, elintarviketurvallisuudellemme ja myös meidän omalle elonjäämisellemme, olemassaolollemme. 84 prosenttia elinympäristöistä on huonossa kunnossa. Edistystä on saatu aikaan, mutta se edistys, jota on ollut, on aika pientä. Ja tämän tuloksena maailma ei pysty saavuttamaan niitä AIKI, biodiversiteetin tavoitteita, joista, jotka, joista sovittiin vuonna 2010. Mutta toivoakin on. Viime marraskuussa COP14 Sharm Sheikissä vetosi meihin, jotta tiivistäisimme toimiamme. Se aloitti valmisteluprosessin vuoden 2020 biodiversiteettipuitteiston osalta. Siitä on tarkoitus tehdä, saada ehtäkään yhteisymmärrys COP15-kokouksessa Pekingissä. On tärkeää, että saamme tällaisen uuden diilin, New Deal-sopimuksen ympäristölle, mutta se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy puuttua todella pontevasti niihin kaiken kaikkialle ulottuviin mekanismeihin, joilla me nyt tuhoamme ympäristöä. Siksi on hienoa, että Ranska on ottanut luonnon monimuotoisuuden avainpainopisteekseen Ranskan G7-puheenjohtajuutensa aikana ja myös One Planet huippukokouksessa elokuussa. Kun ajatellaan Euroopan unionia, niin meidän täytyy jatkuvasti olla kärjessä. Se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy yhdessä puolustaa ympäristön hyvää vointia. Lähtökohta on aika vakaa. Meillä on luontodirektiivit, niitä on pidetty erittäin vakaana laillisena pohjana suojella lajeja ja elin oloja. Meidän täytyy suojella Natura 2000-alueita, mutta myös muuta. Meidän täytyy ähm, muun muassa ähm, ottaa huomioon ekosysteemi äh, palvelut kaikkeen äh, toimintaamme ja myös pölytys, pölyttäjästrategiaa me täytyy viedä eteenpäin. Ja kun tämä fitness check on tehty, niin me haluamme keskittyä enemmän täytäntöönpanoon, erityisesti täytyy tiivistää tätä toimintasuunnitelmaa, joka liittyy sekä ympäristöön että ihmisiin että elinympäristöihin. Ja olen erittäin iloinen siitä, että tämä toimintasuunnitelma ähm, toteutetaan tämän vuoden loppuun mennessä. Teidänkin mukanaolonne on ollut erittäin tärkeää. Moniin haasteisiin voidaan vastata paikallisella tasolla ja kuntatasollakin. Ja tekin tässä valiokunnassa myötävaikutatte Äh, tähän meidän toimintaamme. Yksi tärkeistä saavutuksista on se, että LIFE-rahoitusta on lisätty 10 prosentilla äh, erilaisiin luontohankkeisiin mukaan luettuna lajien suojelu. Jäsenvaltiot ovat jo äh, päivittäneet niin sanottua priorisoidun toiminnan puitteistoa, ja se tarkoittaa sitä, että että seuraavan MFFn aikana tullaan saamaan enemmän rahoitusta. Toinen merkittävä menestystarina on se, että Natura 2002, 2000 alueita pyritään, niiden osalta toimintaa tullaan tiivistämään. Me tällä hetkellä Natura 2000 alueisiin otetaan tai siis niihin liittyvät luonnonhoitosuunnitelmat ovat jo 70 prosenttisesti valmiita. Shit. Ja nyt haluaisin vielä mainita vuoropuhelun. Komissio on järjestänyt kahdenvälisiä kokouksia kansallisten viranomaisten kanssa 11 jäsenvaltiossa. Ja me olemme kartoittaneet haasteita ja laatineet etenemissuunnitelmia, mikä johtaa parempaan suojeluun. Ensimmäinen konsultaatiokierros jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa järjestettiin niin sanotusta suuntaantavasta asiakirjasta. Ja seuraava kierros pidetään piakkoin. Ja tässä asiakirjassa siinä tulee olemaan myös parhaita käytänteitä. Ja tämän päivityksen tavoite on selventää olemassa olevaa lainsäädäntöpuitteistoa ja erityisesti Ähm, puuttua sen sisältämään joustavuuteen. Ei niin, että uudelleen kirjoitettaisiin koko ähm, lainsäädäntö uudestaan. Ja me tulemme noudattamaan myös EUn tuomioistuimen oikeuskäytäntöä näissä asioissa. Ja tämän sanottua niin tietysti joustoakin löytyy ja me aiomme tietysti parantaa tietoisuutta niistä. Hyvä vuoropuhelu on saatu aikana pidetty yllä suurpetoja käsittävillä foorumeilla EU-ssa ja alueellisella tasolla – Italiassa muun muassa ja muissakin se valtioissa Italiassa, Espanjassa, Romanissa, Suomessa, Saksassa ja Ranskassa. Toisten kanssa puhuminen on aina paras tapa vähentää konflikteja. Olen täysin tietoinen siitä, että suuriin suurpetoihin kiinnitti hyvin paljon huomiota parlamentissakin. Viime kuussa minulla oli mahdollisuus keskustella tästä samaisesta asiasta teidän kanssa täysistunnossa. Luontoa, ihmisiä ja taloutta edistävä toimintasuunnitelma pyrkii edistämään maaseudun kehittämisvarojen käyttöä ennaltaehkäiseviin toimiin, kun on kyse hyötyeläinten joutumisesta petojen suuhun. Tätä varten olemme omistaneet lukuisia kokouksia EUn maaseudun kehittämisverkoston kokouksissa. Sen jälkeen kun suunnitelma hyväksyttiin, annan komission palvelulleni mm, pyynnön mennä paikan päälle tutkimaan, mikä tilanne on. MEPPien kutsusta, myöskin alueiden komitean kutsusta ja myöskin kansallisten ja paikallisviranomaisten kutsusta. Komission palvelut ovat vierailleet lukuisilla alueilla, joilla on ollut vaikeuksia, kun ajatellaan paikallisten ihmisten haluttomuutta hyväksyä susia, karhuja ja merimetsiä asuinalueilleen. Matkoja tehtiin Romaniaan, Espanjaan, Suomeen, Saksaan, Ranskaan ja moniin muihinkin paikkoihin. Se sitten käytön ratkaisuja olemassa olevan lainsäädäntökehyksen sisältä. Resurssimme ovat tietystikin rajalliset. On ollut hienoa nähdä, kuinka EIR, eli ympäristön täytäntöönpanoa koskeva tarkastelu ja sen vertaistukimekanismi ovat auttaneet ratkaisemaan ongelmia. Ajatuksena on vaihtaa näkemyksiä ja tietojen kesken. Eri viranomaisilla eri paikoissa on nimittäin samantyyppisiä ongelmia. Espanja esimerkiksi on käyttänyt hyväkseen tätä välinettä. Vierailemme Ranskassa ja tutustumassa siihen, miten Ranskassa hoidetaan susikantaa. Toivon, että muut voivat noudattaa tätä esimerkkiä. Elinympäristö- ja lintudirektit kattavat yli 1500 lajia. Vain pieni määrä niistä on ongelmallisia lajeja, kun ajatellaan rinnakkaiseloa näiden ja ihmisten välillä. Suur pedot ovat herkkä kysymys. Olen täysin tietoinen siitä, että on täysin oikeutettuja huolia joillakin alueilla tämän kysymyksen suhteen, mutta ei pidä kuitenkaan unohtaa sitä syytä, miksi niitä täytyy suojella. Sudet, karhut ja ilvekset ovat olennainen erottamaton osa Euroopan biodiversiteettiperintöä ja ekosysteemin tasapainoa. Ei pidä unohtaa, että tämä kaikki on osana biodiversiteettiperintöämme, joka on tällä hetkellä uhattuna. Komissio on halukas auttamaan kaikkien keinojen avulla, jotka mainitsin, ja vielä monilla muillakin keinoilla. Loppujen lopuksi on kuitenkin kansallisten viranomaisten tehtävä tehdä työtä, jota löytyy ratkaisuja, saadaan aikaan toimenpiteitä ja lähestymistapoja, jotka vastaavat paikallisia vaatimuksia. Jäsenvaltiot ovat vastuussa siitä, että ne kehittävät, hallinnoivat ja elvyttävät eläinkantoja riippuen siitä, onko eläinlaji suotuisessa vaiheessa vai ei. Tällaiset äh, suunnitelmat täytyy laatia tieteelliseltä pohjalta. Niitä täytyy vastata sekä eurooppalaista että kansallista lainsäädäntöä. Niitä kunnioittaa. Tämä on se viesti, jonka lähetin komission jäsen Hoganille ympäristö- ja maatalousministeriöiden kokouksessa yhteisellä kirjeellä, jonka lähetimme 11. helmikuuta. Toivon mukaan te voitte yhtyä tähän meidän kantaamme. Muutama sana sitten linnoista. Lajia koskevia toimintasuunnitelmia on laadittu jo 16 linnun osalta mukaan luettuna turturikyyhky. Mainitsen tämän turturikyyhkyn ihan erityisesti siksi, että sillä on symbolista arvoa Euroopalle. Se oli aiemmin erittäin yleinen laji, nyt se on uhattuna. Olen pyytänyt, että ministerit ryhtyvät päättäväisiin toimiin, jotta pistetään toimintasuunnitelma täytäntöön ja väliaikaisesti kielletään tämän lintulajin metsästäminen. Kuotetaan huomioon, miten hankala tämän tilan, linnun tilanteen tilanne tällä hetkellä on. Täytyy pistää myöskin merkille, että komissio aikoo ajantasaistaa key-konsepti, avainkonsepti asiakirjaansa, jossa määritellään esimerkiksi lintujen lisääntymis- ja pesimisajat ja myöskin muuttoajat. Käytämme pohjana viimeisimpää tieteellistä näyttöä ja tietoa lintujen pesimiskäyttäytymisestä. Tarkoituksena on teisen jäsenvaltio kehittämään johdonmukaisempaa politiikkaa, jolla otan varmistaa se, että metsästyskaudella metsästys, toimite, metsästystä on, sallitaan vain silloin, kun linnut eivät ole kaikkein haavoittavaisimmallaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien uhkien, jotka kohtaavat eri lajeja ja biodiversiteetin tuhotumista, kaikki uhat täytyy ottaa huomioon ja varmistaa lainsäädäntökehys näitä varten, jota lajeja voidaan suojella. Hyvät naiset ja herrat, on hyvin moniakin syitä olla huolissaan biodiversiteetti, biodiversiteetin sen suojelusta. Kaksi syytä lisää. Ensinnäkin Euroopan kansalaiset. Viimeisin mielipidemittaus vuodelta 2018 vahvisti jälleen kerran, kuinka paljon kansalaiset huolehtivat ja ovat mu- huolestuneita luonnosta. 96, vastaajista, 96 prosenttia vastaajista katsoi, että meidän vastuunamme on huolehtia luonnosta. 93 prosenttia oli samaa mieltä siitä, että meidän terveytemme ja hyvinvointimme on riippuvainen luonnosta ja biologisesta monimuotoisuudesta, monimuotoisuudesta. Toinen syy on ilmastonmuutos. Biodiversiteetti liittyy läheisesti ilmastonmuutokseen. Ne kulkevat käsi kädessä, kun ilmasto heikkenee, yhä useampi laji kuolee. Tämä suora yhteys ekosysteemin, terveyden ja ilmastonmuutoksen välillä täytyy tunnustaa ja sitä täytyy painottaa ei pelkästään täällä Euroopassa, vaan maailmanlaajuisesti. Tässä suhteessa parlamentti ja neuvosto ja komissio omaavat yhteisen ainutlaatuisen mahdollisuuden vahvistaa ponnisteluitamme biodiversiteetin suojelemiseksi. Yhteistä maatalouspolitiikkaa täytyy uudistaa – ja myöskin monivuotiset rahoituskehykset täytyy muokata sellaiseen kuntoon, että luontoa tuetaan paljon vahvemmin kuin aiemmin. Minä luotan tässä pyrkimyksessä teidän tukeenne kummankin asian suhteen. Kuun ensi vuonna Pekingissä kokoonnutaan COP15 kokoukseen. Komissiolla on silloin, uusi komissio on silloin astunut toimeensa meidän täytyy aloittaa toimet jo nyt ja varmistella pohjaa uudelle ilmastoperusteiselle luontoa koskevalle New Dealille. Tässäkin suhteessa luotan teidän tukeenne. Kiitos saamastanne huomiosta ja ilominen vastaan teidän kysymyksiin. Kiitoksia kovasti komissaarille tästä esityksestä. Huomaan, että tämä aihe kiinnostaa monia. Aloitetaan ensimmäisestä puheenvuorokierroksesta. Krostet, olkaa hyvä. Kiitos paljon rouva puheenjohtaja, kiitos paljon komission jäsen, että tulitte meidän valiokuntaamme. Kaikki täällä olemme erittäin kiintyneitä lintudirektiivin habitaan. Se on perussokkeli, se on välttämätöntä Euroopan lajien suojelua ajatellen. Jos me haluamme suojella, se on jos koskaan nyt ollut välttämättömämpään kuin nyt, mutta se hälyttää meitä siitä, että monimuotoisuus on vähenemässä minun omassa maassani Ranskassa. Valitettavasti me emme ole järjestelmällisesti mitenkään esimerkillisiä, koska meillä on erilaisia lintulajeja, joista monet ovat uhanalaisia. Ne on, niitä saa metsästää, kun taas muualla Euroopassa saattaa olla ehkä 14 vastaavaa lajia. Minä, minä kiinnostuisin näistä kysymyksistä. Puhun myös, myös monista lihansyöjistä Äh, erityisesti sudesta, joka on suojeltu, sillä sitä on liikaa susia on liikaa tällä hetkellä, sitä suojellaan Habitat-direktiivillä. Se synnyttää ongelmia ainakin vuoristoalueilla, Alppien alueilla erityisesti. Meillä on 500 eri lajia ainakin Ranskan alpeilla. Se on erittäin tärkeää. Tämä on erittäin katastrofaalista meidän laidun alueelle, meidän paik luolla alueilla ihmiset joutuvat suden aiheuttaman paineen alaisiksi, vaikuttaa heidän talouteensa, heidän perheelämänsä, heidän elintapoihinsa ja huolimatta täydentävistä toudenpiteistä, vaikka on annettu metsästyslupia, niin kuitenkin susi kuitenkin vielä syö eri eläinlaumoja, erityisesti lammaslaumoille. Se on tuhoisa. Minä esitän teille kysymyksen tästä lajista, jota susi edustaa. Voidaanko olla sitä mieltä, että on kyseessä laji, jonka pitää saada erityissuojeluasema aseman, vai voisiko meillä olla vähän joustavampi hallinnointi tämän lajin suhteen? Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Melior. Ganz herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia paljon puheenjohtaja komission ja sen on erittäin iloinen siitä, että olette täällä tänään kokouksessamme keskustelemassa erittäin tärkeästä aiheesta, biologisesta monimuotoisuudesta, luonnon monimuotoisuudesta. Voin saavuttavasti yhtyä siihen, mitä Rova Krosteet sanoi. minäkin on kysymykset liittyvät susiin. Minun osavaltiossani Brandenburgissa Saksassa. Meillä on yli puolet Saksan susista. Voitte hyvinkin kuvitella, että meillä on suuri ongelma susien kanssa. Pysyvä Bernin ylisopimuksen kokous järjestettiin hiljattain Strasbourgissa. Liitteessä kaksi ja liitteessä kolme viitataan susiin ja niiden metsästämiseen. Haluaisin esittää tätä koskevan kysymyksen. Ja tässä huomioon haluaisin osoittaa myöskin, sanan haluaisin osoittaa myöskin sveitsiläisille kollegoille, jotka ovat mukana tuossa kokouksessa. Joulukuussa 2019 allekirjo- on määrä, allekir- tänä vuonna määrä allekirjoittaa susia koskeva sopimus toivon mukaan. Tällä hetkellä olemassa tietoja, joiden mukaan susien suojelua voitaisiin uudelleen arvioida. Kirjassa ympäristöministerille jotkut kirjoittavat, että susikannan arviointi vuonna 2013-2018 tullaan vielä saamaan tämän vuoden aikana susiraportti. Minun kiinnostaa suuresti tietää, milloin raportti tarkalleen saadaan tämän vuoden aikana. Kenties voitte sanoa, missä kuussa susiraportti tulee, koska tietystikin on tärkeää tietää, mikä, millainen susikanta, susitiheys on. Kyse on suojelusta elämästä. Saattaa olla, että se on jo vahvistanut susikanta ja siksi se kenties voitaisiin siirtää taas liitteestä kaksi riitteeseen kolmivarsisesti. Milloin tämä raportti siis tulee? Thank you. And... Kiitoksia ja sitten Gerbrandi. Ei ole paikalla, mutta annan puheenvuoron Turvalsille. Kiitoksia kovasti, kiitoksia komissaari, että olette paikalla. Näissä asiakirjoissa on kiintoisa kartta siitä, missä näitä suuria saalistajia on ja suurpetoja. Ja kun katsoo tätä karttaa, niin löytyy kaksi maata, jossa näitä kaikkia neljää petoa löytyy. Me suomalaisina ymmärrämme ja varmasti ruotsalaisetkin, että meillä on aivan erityinen vastuu tässä asiassa. Mutta kun me puhumme erityisvastuusta, niin olisi hyvä löytää osa, osaksemme vähän, tässä saada vähän ymmärrystäkin osaksemme, koska kun katsotaan tätä karttaa, ja ystäväni tässä vieressä juuri sanoi, että heillä Saksassa, Hollannissa on yksi virallinen susi, ihan hyvä, ei siinä mitään, mutta jos katsotaan katsotaan UK-karttaa, niin siellä ei ole ainuttakaan karhua, äh, sutta, ilvestä, äh, ahmaa. Äh, varmaan ehkäpä siellä löytyy enemmän. No, joka tapauksessa, kun yritän tässä, siis yritän tässä välittää sellaista viestiä, että joskus tulee sellainen tunne, että sellaiset maat, joilla ei ole mm, pedoista kokemusta, puhuvat ehkä suulla suuremmalla, eivät kunnioita meidän asemaamme, joilla, joilla on näitä, näitä petoja. Eli nyt täytyy ainakin tähdentää sellaista asiaa, että urbanisaatio, kaupungistuminen on lisääntymässä, kun puhutaan elämästä, Esimerkiksi karhut, ilvekset, sudet urbanisoituvat – ehkäpä ahma on poikkeus, koska se on niin ujo ja arka. Mutta eh, selvä, selvä trendi on se, että nämä eläimet li, liikkuvat kohti ää, eh, taajamia tai taajamien lähistöjä ja muuttavat jopa ihmisten joukkoon. Ää, eh, esimerkiksi Länsi-Suomessa ihan talojen pihojen tuntumaan. Eli Kun puhutaan luonnollisista elinympäristöistä, niin Hollannissa sellaista ei ole. Uudet metsät eivät ole, mm, siis teillä ei ole tällaisia luonnollisia elinympäristöjä vaikkapa susille, joten ymmärtäkää meidän ongelmiamme. Hiukan ymmärrystä myöskin. Antakaa muidenkin puhua. Edustaja Hoisling, kaksi minuuttia korkeintaan. Komission jäsen. Puhukaamme siis biodiversiteetin häviämisestä. Tämä on tämän päivän aihe. Puhukaamme siitä, että viimeiset 20 vuotta on viimeisen 20 vuoden aikana 70 prosenttia luonnoista tai hyönteisistä kuollut. Tämä liittyy maatalouspolitiikkaan, jota pitäisi kiireisesti muuttaa. Ja kyllähän me estää biologista biologisen monimuotoisuuden tuhoutumisesta Komissaari Houkanen kanssa on tarkoitus puhua siitä, että maatalouspolitiikassa ei voida jatkaa samaa vanhaa rattaan, koska tämä johtaa myöskin pienten lintujen, varsinkin peltolintujen tuhoutumiseen. Tämä on dramaattinen tilanne. Mutta mistä me, tällä kerran, mistä me jälleen kerran puhumme täällä? Joistakin yksittäisistä lajeista minun nähdäkseni monilla, monissa suhteissa keskustelu on mennyt liian pitkälle. Joillakin alueilla on ongelmia susien kanssa, se on ihan totta mutta voin osoittaa teille jotakin muitakin tilastoja. Saksassa lampaiden määrä on vähentynyt 50 prosenttia viimeisten viiden vuoden, viimeisten viiden vuoden aikana. Liittyykö tämä jotenkin susiin? Ei, susilla ei ole mitään osaa eikä arpaa tässä, vaan lampaanhoito on vain vähentynyt siksi, että nyt harjoitetaan vääränlaista tukipolitiikkaa. Ja tähän liittyy sitten tämä susiongelma. Niin, kyllä, kyllä mutta tätä ongelmaa on liioiteltu. Mikäli on ongelma susia, niin nykyistenkin sääntöjen mukaan ne voi pistää hengiltä. Saksassa esimerkiksi juuri kaksi sutta pistettiin päiviltä, mutta missä tämä ongelma sitten on? Onko meillä ongelmia Äh, tässä pelkästään, kun on muitakin ongelmia. Esimerkiksi jotenkin kalalajien suhteen on ongelmia. Halutaanko tässä nyt vain kilpailusta päästä eroon? Vastaus voi olla vain se, että jäsenvaltioilla on velvollisuus ryhtyä järkeviin suojelutoimiin ja järkeviin korjaus, korvaustoimiin korvauksiin, mikäli ongelmia syntyy ja mikäli ongelmia on, että niihin täytyy puuttua johdonmukaisesti järkevällä tavalla. Minun mielestäni tässä suhteessa keskustelu alkaa pikkuhiljaa riittää, mutta ihan tätä ei ole käyty kuitenkaan vielä loppuun. Madame Hasekamp. Hasekamp. Dank u wel, voorzitter. Eh, bedankt, commissaris Vella, dat u hier hebt. Kiitos, arvoisa komission jäsen, että olette tulleet kertomaan meille näistä tiedoista. Se on kyllä aika mieletöntä, että suullinen kysymys metsästyksestä Maltalla voi päätyä susikeskusteluun. No, kevät on koittamassa. Se tarkoittaa, että mm, muuttolinnut lähtevät Afrikasta kohti Eurooppaa ja Pohjoista. Valitettavasti monet näistä muuttolinnuista eivät pääse määränpäänsä, koska niitä metsästetään matkansa varrella, vaikka se on kielletty Euroopassa. Mitä komissio tekee? on käynnistänyt rikkomusmenettelyn Suomea vastaan, nimenomaan kun on kyse laittomasta lintujahdista. Hyvä komission jäsen 11 vuoden Maltalla myös ammuttiin näitä muuttolintuja, jotka ovat hyvin haavoittuvaisia. Koillis-Euroopassa suojellaan joitakin lintulajoja. Se on valitettavaa, että Maltalla samanaikaisesti niitä metsästetään. Samaan aikaan muita eläinlajeja tapetaan, metsästetään ja tapetaan Maltalla. Erittäin ö, usein tässä on kyse siis täysin laittomasta metsästyksestä. On myös hyökätty erilaisia kyyhkylajeja vastaan. Se on erittäin, erittäin vaarallista metsästyskausi alkaa juuri silloin, kun, kun nämä linnut lentävät meidän saaremme yli. Niitä metsästetään Maltalla, niitä täysin laittomasti ja toivon, että Malta, Malta ei toimi samalla tavalla kuin aikaisempina vuosina. Sitten vielä muutama sana suurpedoista. Jo, niillä, joilla oli toimivaltuuksia, yrittävät heikentää Habitat-direktiiviä. Jotkut yrittävät puhua jostakin punahilkkasyndroomasta. Eli avaavat metsästyksen näille suurpedoille. Se on aivan käsittämätöntä. Nämä ihmiset ovat välttämättömiä Euroopan biodiversiteetille. Hyvä puheenjohtaja. Ja hy- hyvä komission jäsen, ollaanko tässä nyt onnistuttu säilymään, säilyttämään direktiivi? Ollaanko myös pystytty säilyttämään kaikki ne lajit, jotka sisältyvät direktiivin ja habitaan myös mukaan lukien suurpedot? Jos näin on, niin sillä tavoin minä voin sanoa, että eläinpuolet tukee teitä. Grazie, Kiitoksia kovasti komissaarille. Hyvää päivää. Täytyy myöntää, että kun kuuntelin muutamia puheenvuoroja täällä, niin en kyllä voi niitä kaikkia hyväksyä. Me olemme nyt tilanteessa, jossa me näemme, että kaikkialla Euroopassa habitat- ja lintudirektiiviä täytyy kunnioittaa. Ja välillä kuitenkin sitten käytetään aika holtittomasti väärin niitä poikkeuksia, joita on myönnetty usein tiettyjen ryhmien etujen nimissä. Tämä meininki ei voi jatkua ja myös tuomioistuin on sanonut sanansa muutamissa tapauksissa. Hyvä uutinen on se, ja myönteinen asia on se, että lintu- ja habitat-direktiiviä pidetään tarkoituksenmukaisena ja toimivana, eikä sitä tosiaankaan pitäisi millään tavalla typistää. Olen yhtä mieltä tiettyjen kollegoiden kanssa siitä, että esimerkiksi kun puhutaan susien tai suurten petojen suojelusta, niin se on kyllä paikallaan. Minä olen sitä mieltä, että minkälaista kestävää metsää saalistamista ei ole olemassa. Se on täysin luonnon monimuotoisuuden suojelun periaatteen vastaista. Ja Italiassa on hiljan todettu, että monet, monet lajit ovat nyt joutuneet kansainväliselle punaiselle listalle ja suojeltujen eläinten luetteloon. Eh, ovat siis uhassa, eh, vaarassa eh, kokonaan kadota. Ja kun ajatellaan vaikkapa suuren yleisön turvallisuutta, niin aika paljon liioitellaan näiden petojen aiheuttamaa vaaraa ihmiselle. Kiitoksia paljon. Siinä olivat ensimmäiset puheenvuorot mutta seuraavat puheet saavat sitten vain yhden minuutin per pää. Edustaja Dorfman. Kiitoksia paljon puheenjohtaja, että sain puheenvuoron. Herra komission jäsen, te piditte pitkän yhteenvedon, mutta konkreettisia ehdotuksia en kuullut puheenvuoronne sijassa. Viittasin myöskin siihen, mitä aiemmat puheet sanovat, että mitä flora ja fauna elinympäristödirektiiviin tulee ja mitä tulee tietoon siitä, mitkä ovat elämät ovat uhanalaisia. Tänä päivänä susia on Euroopassa yli 120 000. Nyt voidaan uudelleen pohtia suden suojelutoimia tai suojeluasemat. Te puhutte suuntaantavasta asiakirjasta, joka voidaan laatia. Te puhuitte erittäin myönteisen sävyn siitä, mutta ei tilanne niin myönteinen ole, koska maatelo, maatalousalan edustajat ovat hyvin pitkään äänekkäästi puhuneet suurpetoalustalla ja sanovat, että ei joustavuudella, myös mitään tekemistä asian kanssa, vaan jäsenvaltiolla pitäisi olla vähemmän joustovaransa kysymyksissä parlamentissa halusimme tietää, milloin saamme tämän neuvoa tai suuntaan antavan ohjeistusasiakirjan komissiolta. Saammeko sen ennen kuin se lähtee valtiolle? Ja on teilläkin joitakin alueita, joilla rinnakkaiseloa eläinten ihmisten välillä sujuu hyvin. Voitteko mainita näistä muutaman? Thank you very much. Mr. Brannan. Mr. Brannan. Komission jäsen. Sikarutto on kamottava sairaus. Se tappaa villisikoja. Se tappaa myöskin kotieläiminä olevia sikoja. Sitä vastaan ei ole rokotusta. Slovakialainen tutkimus viittaa siihen, että siellä missä on susia, on hyvin vähän sikaruttaa. Joten läntisessä Slovakiassa, jossa ei ole susia, 93 prosenttia sikarutotapauksista on siellä ja Itä-Slovakiassa, jossa on paljon susia, silloin vain 7 prosenttia sikarutotapauksista. Susi nimittäin syö kaikkein sairaammat eläimet ja estää sikaruton leviämistä tällä tavalla. Meillä on myöskin tutkimustuloksia Yellowstonein luonnonpuistosta. Se, noiden tutkimusten mukaan, kun susi, sudet on otettu uudelleen mukaan asumaan luonnonsuojelualueelle, luonnon monimuotoisuus on puhjannut kukkaan on olemassa myönteisiäkin vaikutuksia suden läsnäolosta, eikä vain kielteisiä. Tämä täytyy muistaa ennen kuin ryhdytään toimimaan susien suhteen. Thank you, Mr. Brown. Kiitos, edustaja Brennan. Kiitos myöskin siitä, että pitäydytte puheenjohtajana. Edustaja Schreier-Pirik. Wel, dank u commissaris, aanwezigheid. Kiitos, hyvä komission jäsen, että olette täällä viime joulukuussa. Jäsenvaltiot keskustelivat joidenkin lajien hallinnointijärjestelmästä, vaikka jotkut eläimryhmät nousivat 100-500 000, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö olisi suojeltavilla ja EU-ssa, kun me puhumme kansainvälisestä tilanteesta. Tässä on pyrkimyksenä nähdä se, että mitä voidaan tehdä direktiivin suhteen ja miten voidaan koordinoida myös kansallisella tasolla. Kysymys kuuluu, miten komissio aikoo hoitaa se, että jäsenvaltioissa toteutetaan tätä, jotta direktiiviä on hyvin toteutettu jäsenvaltioissa. Miten komissio aikoo vahtia tätä, toteuttaa sen? Tämän kysymyksen esitti Ranskan ministeri. Toinen kysymys, oletteko te samaa mieltä, että kun nivelletään, kun käytetään artiklaa 16 susista, silloin on ihan asianmukaista katsoa äh, koko eläinmäärän kokonaismäärään, eikä vain kansallisessa, kansallisen määrään, vaan kokonaismäärään. Alankomaissa on, Alankomaissa on hyvin tiiviisti asuttu. Meidän pitää harjoittaa parempaa yhteistyötä, ylikansallista ohjelmaa susien kanssa. Pitäisikö tehdä enemmän tässä työtä? Kiitos. Э, and Mrs. Dali. Dali. Grazie, Chair. Um, Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä haluaisin viitata yhteen asiaan, joka täällä jo kuultiinkin. Yksi kollega täällä väitti, että tässä puhuttaisiin vain Maltasta, mutta tässähän on kyse itse asiassa suojeltujen lajien metsästämisestä. Jos puhutaan vain yhdestä maasta, niin puhutaan nyt sitten faktoista. Tässä saa sellaisen vaikutelman, että sadat ja tuhannet linnut tapetaan noin vain surutta, mutta eihän tämä pidä paikkaansa. Ei tämä millään tavalla vastaa realiteetteja, todellisuutta. <clears throat> Olen yrittänyt selittää tätä kollegoille. Eivätkä täällä kuvatut asiat vastaa todellisuutta. Jos puhutaan muista maista, niin puhutaan sitten yleisluontoisemmin. Esimerkiksi Itävalta, Espanja, Ranska, Suomi, puhutaan kaikista maista. Jos nyt ajateltaisiin, että Malta olisi ainoa maa, jossa ei ole asetettu tiettyjen kilpikonnien saalistuskieltoa, ja jos ajatellaan vaikka tiettyjä lintulajeja, niin on totta, että maatalouden harjoittamisesta johtuvat erot tietysti vaikuttavat eroihin äh, jäsenvaltioidenkin välillä. Thank you. So, Commissioner, this was... Arvon komission jäsen, voitte vastata nyt ensimmäiselle puheenvuoron esittäjille. Kiitos with some general comments. Ennen kuin menen yksittäisiin kysymyksiin, hieman yleisempiä kommentteja. Kiitos kaikille puheenvuorosta. On hienoa kuulla eri poliittisia näkemyksiä. Arvostan niitä suuresti, koska tämä auttaa meitä keskittymään siihen, että paremmin ja tehokkaammin pistetään täytäntöön säännöksiä. Uskon, että keskustelu pitäisi viedä korkeammallekin tasolle ja puhua jopa biodiversiteettikriisistä – lintujen biodiversiteetin menettäminen on yksi suurimpia haasteita ilmastonmuutoksen ohella. Se on tosiasia. Uskon, että olemme tottuneet siihen lausumaan, että biodiversiteettitavoitteisiin ei päästä. Olen kuitenkin hieman huolissani, koska aina toistamme samoja lausumia hieman eri sanoin ilman, että kuitenkaan pidetään kiirettä. Ja nyt on kuitenkin erittäin kiireisestä asiasta kyse. Mikäli me todella huolissamme, siitä meidän täytyy puuttua suurempiin taustasyihin, ei pelkästään joihinkin syihin, yksittäisiin syihin. Emme voi valita niin kuin rusinasta pullasta, mihin syihin puutumme. Meidän täytyy ottaa kaikki syyt huomioon. Mandaattini aikana ryhdyn tämän ajan kuulemiseen lintudirektiivin osalta sen suhteen, onko se tarkoituksenmukainen vai ei. Kuten tiedätte, vastauksia tuli valtavasti ministeriöiltä, jäsenvaltiolta, parlamentaarikoilta, kaikilta sidosryhmiltä. Mikäli ikinä oltiin mistään asiasta yhtä mieltä, niin siitä, että meidän täytyy pitäytyä nykyisessä kehyksessä, kehyksessä ja sitä ei pidä mennä muuttamaan. Ensimmäinen huomio on, että nyt kun päätös tehtiin joka oli oikea päätös, meidän täytyy toimia tuon olemassa olevan kehyksen sisällä. Tarkoituksenmukaisuusarvio osoitti, että me tarvitsemme enemmän ja parempia toimia ja tehokkaampaa täytäntöönpanoa, joita saadaan enemmän täytäntöönpanoa aikaan Tarkoituksen on suojella luontoa enemmän, ei suojella luontoa vähemmän. Mitä tarkoituksenmukaisuuden tar- tarkastamiseen tulee, tarkoituksena oli parantaa täytäntöönpanoa niin, että luonto on paremmin suojattuna. To improve implementation. Jotta voidaan parantaa täytäntöönpanoa, me laadimme tämän toimintasuunnitelman, joka mainitsin. Nature, People, Economy, eli luonto, eläimet, talous. Kaikkia näitä halutaan suojella. Toinen huomioni liittyy siihen, että sekä direktiivit että toimintasuunnitelma pyrkivät parantamaan täytäntöönpanoa, jotta voidaan parantaa ja vahvistaa suojelua. Tarkoituksena ei millään muotoa ole tulkita niitä sellaisella tavalla, että suojelu heikkenee. On totta, että politiikkaamme tuloksena ja toimimme tuloksena jotkut kannat ovat elpyneet, jotkut eläimet jollakin alueella ovat paremmalla tolalla kuin aiemmin, mutta direktiivi koskee 1500 lajia kuitenkin. On totta, että joidenkin lajien kohdalla on menestystarinoita ollut, mutta on yhtä lailla totta, että meillä on edelleenkin erittäin kielteinen tasapaino, kun on kyse biodiversiteetin elpymisestä. Mitä me sitten teemme? En nyt viittaa täällä kuultuihin kommenttiin pelkästään, vaan olen keskustellut susista kaksi kertaa kuukaudessa meppien, ministereiden, eri sidosryhmien kanssa muuallakin. Minusta tuntuu, että nyt olemme paniikissa. Olemme paniikissa siksi, että suudet aiheuttavat hallaa maataloudelle esimerkiksi eläintuotannolle. En nyt ole paniikissa, mutta pikemmin olen huolissani. Jos olisin huolissani, olisin huolissani en pelkästään maataloustoiminnasta, vaan myöskin näistä muista 1499 lajista. Tietysti hienota keskustelemme suusista. Olen usean otteeseen keskustellut niistä ja palaan niihin vielä myöhemmin. On hyvä keskustella ratkaisuista susiongelmaan, mutta uskon, että yhtä lailla on tärkeää keskustella suuremmista kysymyksistä myöskin. Tietysti conflicts Tietystikin ottaa huomioon konfliktit, joita liittyy suurpetoihin ja ihmisten toimintaan, varsinkin karjan kasvatukseen ja yhteen törmäyksiin. Haluan puhua kuitenkin täysin avoimesti, niin kuin aiemminkin teidän kanssanne. Uskon, että suurin konflikti ei tässä ole suurpetojen ja ihmisten toiminnan välillä, vaan suurin konflikti on pikemminkin kansalaisjärjestöjen ja viljelyiden välillä paikallisasukkaiden ja kansallisten viranomaisten välillä, jäsenvaltioiden ja Brysselin välillä. Ja minun pointtini on se, että usein juuri tämän tyyppiset konfliktit ovat todellisena esteenä ratkaisujen löytämiselle. Toinen huomio. Puhutaanko tässä täysin mahdottomasta tehtävästä vai keskustelemmeko tässä asioista ja ongelmista, jotka voidaan hoitaa kuntoon? Uskon, että kaikki täytyy nähdä oikea, oikeassa suhteessa. Meidän täytyy puhua tosiasioista, luvuista ja yksityiskohdista. Yksi esimerkki. Me puhumme suurperoista ja lammaskannan, lammaskannalle aiheutetusta vahingoista. Tämä on tosiasia. Ja me olemme puuttuneet asiaan, mutta ensin meidän täytyy ymmärtää, onko se ongelma, josta me keskustelemme, hallittavissa vai ei. Joitakin lukuja niin, lampaiden määrä, jotka elävät Euroopassa ihmisten 30 vuoden aikana, on vähentynyt 136 miljoonasta 86 miljoonaan 30 vuodessa. Lammaskanta on tällä tavalla kutistunut. Lampaat ovat vähentyneet 1,6 miljoonalla vuodessa. ja kuinka suuri osa tästä on aiheuttanut susien ja muiden suurpertojen hyökkäyksistä. 20 000 on joutunut petojen suuhun 86 miljoonasta 0,02 prosenttia on joutunut suden suuhun. En minä sano, että koska on kyse vain 20 000 1,6 miljoonasta, etteikö meidän pitäisi puuttua ongelmaan, vaan sanon, että puuttukaamme siihen, mutta suhtautukaamme tähän oikeasuhtaisesti järkevällä tavalla, koska nämä muut 1,6 miljoonaa ovat karanneet siksi, että taloustila on muuttunut, on ollut sairauksia, lampaat ovat joutuneet eksyksiin, ovat eksyneet jonnekin, joten puuttukamme kyllä ongelmiin, mutta kaikkien pitäisi olla turvallisin mielin sen suhteen, että me keskustelemme kyllä ongelmasta, joka on hoidettavissa, hallinnoitavissa, joten älkäämme nyt olko missään paniikissa, vaan Ratkaiskaamme tämä ongelma. Toinen seikka. Jäsenvaltiolla on hyvin monia mahdollisuuksia toimia ja keksiä paikallisia ratkaisuja. Voin kertoa teille, että minä itse ja minun tiimini ja minun palveluni, komission yksiköt, kaikki ympäristöpääosastolla ovat tässä mukana. Me olemme hyvin paljon satsaneet aikaa tehdäksemme yhteistyötä alueiden ja jäsenvaltioiden poliitikkojen kanssa, jotta löydämme ratkaisuja. Ne ovat paikallisia ratkaisuja. Ongelmatkin ovat paikallisia. Yhdessä paikassa ongelma on täysin erilainen kuin toisessa paikassa. Ja meidän täytyy löytää paikallisia ratkaisuja, eli minkäänlaista mahdollisuutta, että yhden koon ratkaisu, Brysselistä käsin pakotettu ratkaisu pystyisi auttamaan ratkaisemaan kaikkien alueiden ongelmat eri jäsenvaltioissa. Not to mention that at times, at times... Joskus jotkut jäsenvaltiot ovat hieman vielä pistäneet omia säännöksiään EUn direktiivin lisäksi. Ryhtyvät liikasääntelyn, siksi meidän pitäisi hallinnointisuunnitelmia ja meidän pitäisi olla ratkaisuja tarjota niin kauan kuin ne vastaavat ei pelkästään EUn säännöksiä, vaan myöskin paikallisia säännöksiä, koska kun keskustelemme ratkaisuista, jotka me hyväksymme, saattaa olla, kansalliset tuomioistuimet asettavat ne kyseenalaiseksi. Ja kansalaisjärjestöt ja kansalaiset ja muutkin voivat sitten voittaa näitä kysyttyjä. Ikävä kyllä. Mutta minä edenkin peräkuulutan paikallisia ratkaisuja. On erittäin ärsyttävät. Jotkut jäsenvaltiot, alueet ja poliitikot ja sidosryhmät pitävät parempana sitä, että pestään vain kädet vastuusta sysätään pallo takaisin Brysselin pelikentän, syytään Brysseliä kaikesta. Viimeinen huomioni on se, että kun puhuin tällä kantojen elpymisestä ja hallinnointitoimista, miksi minä puhuin niistä? Siksi, että on aivan totta, että joillakin alueilla susikanta, alueen susikanta on edelleenkin kestävän tason alapuolella. Joillakin alueilla pienellä määrällä alueita susikanta on ylittänyt kestävyysrajan. Eikö sitten olisi järkevää? Meidän mielestä olisi järkevää. Ja kun keskustelin kenen tahansa kanssa tästä ongelmasta, niin sanon aina, että mikä te voitte saada minut vakuuttuneeksi siitä, että tieteelliseen näyttöön pohjautuen, tässä ei siis riitä yksi kuva kuolesta, lampaasta, murhatusta lampaasta. Ja tämän yhden ainoan kuolen lampaan vuoksi pitäisi ampua kaikki suuret, niin ei, minä taisin suostunut. Minä sanon viljelijöille ja kaikille muillekin, että mikäli te nyt haluatte minulta avoimen valtakirjan tappaa kaikki suuret, jotka tulevat vastaan, niin ei tämä tule koskaan tapahtua. Minä tarjoan pikemminkin sitä, että siellä missä Susi kanta on edelleenkin kestävyysrajan alapuolella, siellä täytyy jatkossakin suojella susia ja ristetä ponnisteluita, jotta susikanta saadaan elpymään. Joillakin alueilla, joilla on tieteellistä näyttöä siitä, että susikanta on kasvanut yli kestävyysrajan, niin silloin laatikaamme susien hoitosuunnitelma. Näin on tehty kalastusalalla menestyksekkäästi. Sitten kun elpy- elvytyssuunnitelmat ovat toteutuneet, sitten mennään hallinnointisuunnitelmaan. En muista edes kuinka monen ministerin kanssa me puhutaan asiasta, mutta yksikään tällainen hoitosuunnitelma ei ole vielä tullut minulle esitellyksi. Onko sitten totta, mitä minä epäilen? Kun puhun viljelijöiden kanssa ja metsäiden kanssa, niin suoraan sanottuna olen sanonut saman myöskin viljelijöille, kuunnelkaapa minua. Usein ihmisillä on kaksi roolia kysyn aina ihmisiltä, kun he puhuvat minulle, puhutteko te nyt metsästäjän ominaisuudessa, vaan maanviljelijän ominaisuudessa. Suhtaudun heidän puheisiinsa tässä valossa aina. Sen mukaan, kumpa he edustavat. Uskon, että suunnitelmia voidaan räätälöidä kutakin aluetta ja kutakin haasteita varten. Meillä on esimerkkejä siitä, kuinka on annettu poikkeuslupia ja hyväksytty poikkeussuunnitelmia Ranskassa esimerkiksi Meillä on tällainen poikkeussuunnitelma osassa Espanja niin ikään. Voimme käydä lävitse jäsenvaltiota kunkin yksitellen. Jäsenvaltiossa voi olla kuitenkin erilaisia alueita ja erilainen kanta eri alueilla. Luin tutkimuksen, joka tehtiin maatalousvaliokunnassa susien elpymisestä tai toimitettiin agrivaliokunnalle susien leipimisestä. Sama tutkimus, tämä tutkimus tuli saman johtopäätöksen jo kuin mitä mieltä me olemme koko ajan sitten linnoista. Kaikilla toimilla on ollut myönteinen vaikutus, mutta siitä huolimatta 60 prosenttia suojeluista lajeista ja 70 prosenttia habitat luonnonympäristö alue ovat joutuneet kärsimään. Se johtuu monista asioista, mutta haluammeko me todellakin puuttua tähän ongelmaan, siihen, että lintujen määrä vähenee? Jos niin, pitäisikö meidän ehkä pohtia, mihin syihin puuttuisimme vai pitäisikö puuttua kaikkiin syihin, koska lajien vähenemisen syyt johtuvat yleensä ihmisen toiminnasta. Ja olen aivan varma tästä, koska aikaa, kun kerran on niin, että ongelma on ihmisen aiheuttamaa, niin me voimme myös puuttua näihin ongelmiin. Esimerkiksi maa, maataloustoimet ovat näitä. Me olemme tehneet erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät vaikkapa biodiversiteettistrategiaan ja muitakin raportteja on tehty. Ja kaikki, kaikista voi, voidaan päätellä, että syyt ovat samankaltaisia, juontuvat huonoista maatalouskäytänteistä. En puhu nyt yleisesti maataloudesta, ja toistan tämän joka kerta, kun minne tahansa ikinä menenkin. Sanon aina, että meillä on hyviä maatalouskäytänteitä ja meillä on huonoja maatalouskäytänteitä. Ja minulla on sellainen ajatus, että voisimme palkita hyvistä käytänteistä ja toisaalta äh, voisimme lakata tukemasta, äh, antamasta kannustimia huonoille maatalouskäytänteille. Puhun esimerkiksi lannoitteiden, ravinteiden äh, vaikutuksesta maan biodiversiteettiin, mutta myös merien biodiversiteettiin. Meillä on erittäin menestyksekäs muovistrategia, me teemme työtä muovisaasteen torjumiseksi, koska muovi on valtamerten pahin vitsaus. Mutta jos ajatellaan vaikkapa ravinneongelmaa, niin se on pisara valtameressä. Ravinteet aiheuttavat 30 enemmän hallaa valtamerille kuin muovi. Eli ne meistä, jotka ajattelemme, että muovi se tapa, jolla me käsittelemme muoviongelmaa, niin vaikka se ratkaisisikin muoviongelman, niin ne, jotka kuvittelevat, että sillä tavalla sitten ratkaistaan kaikki muutkin valtameriin liittyvät ongelmat, niin ne ovat väärässä, koska on muitakin, asio- muitakin ongelmia. Esimerkiksi luonno, luonnon elinympäristöt ovat kärsineet, metsäkato on ongelma, ja erityisesti, jos metsästystä ei toteuteta kestävällä tavalla, niin se on erittäin paha asia. Ja kuten sanottu, lintujen määrä vähenee, me puhumme tässä muuttolinnuista. Meidän tulisi olla huolissamme kaikenlaisista linnuista, koska jopa ne linnut, jotka eivät muuta, niin niidenkin määrä vähenee. Jos katsotaan vaikkapa tiettyjä jäsenvaltioita, joissa on koko joukko ei-muuttolintuja, ei, muita kuin muuttolintuja, niin niidenkin määrä vähenee. Eli kyse ei ole ainoastaan lintujen muuttamisesta ja sen aiheuttamasta lintukadosta. Lintu, direktiivi on edelleenkin tarkoituksenmukainen, se on arvioitu, mutta kun puhutaan direktiivistä, niin se on tarkoituksenmukainen ainoastaan, jos sitä täytäntöön pannaan. Mitä järkeä on tarkoituksenmukaisella hyvällä lainsäädännöllä, jos kukaan ei pane sitä täytäntöön? Ja siksi kun direktiiviä täytäntöön pannaan, niin ei pidä tar- takertua vain lillukan varsin, vaan täytyy puhua suuresta kuvasta niin sanotusti. Täytyy puuttua juurisyihin, ongelmien syihin. Ja myös direktiiviä täytäntöön pantaessa täytyy tehdä niin, olipa kyse sitten linnuista tai ihmisen toiminnasta, esimerkiksi metsästämisestä ja niin edespäin. Ja on pidettävä huoli siitä, että sellaiset politiikat kuin yhteinen maatalouspolitiikka toimii äh, luonnon puolesta, ei sitä vastaan. Ja tästä syystä kollegani äh, Phil Hogan ja minä äh, yritämme puuttua tähän asiaan. Ja juuri siitä syystä haluankin sanoa, että meillä on nyt hyvä mahdollisuus, kun ymppiä yhteistä maatalouspolitiikkaa uudistetaan. Ja kaikki se, pitää pitää huoli siitä, että kaikki se, mitä yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja mitä uudistuksia tehdään, niin ne toimivat luonnon puolesta. Ja sitten muutamia erityisesimerkkejä. Ensinnäkin Malta. Tätä Malta-kysymystä on kyllä liioiteltu minun, minun mielestäni. Jos ajatellaan vaikkapa rikkomuksia Malta, Maltalla, onko Malta joutunut rikkomusmenettelyyn peippoansojen käytön vuoksi? No, Mal, meillähän oli peippoansoihin liittyvää poikkeus, mutta Malta poisti sen vuonna 2018. Me emme ole vielä saattaneet tätä asiaa loppuun tai käsitelleet sitä loppuun. Me olemme sanoneet maltalaisille, että tämä rikkomusmenettely lopetetaan ainoastaan siinä tapauksessa, että peippoansa käytäntöä ei aloiteta uudestaan. Ja sitten komissiohan on haastanut toista lajia koskevan poikkeuksen ja Euroopan tuomioistuin antoi päätöksen Maltan puolesta. Se liittyy juuri näihin kahteen muuhun lajiin, eli josta toinen on kilp, eri, kilpikonalaji. Ja tähän tuomioistuimen päätökseen liittyy sellainen ehto, että poikkeusjärjestelyyn pitäisi loppua välittömästi. Heti, heti kun IUCN listasi turturikyyhkyn niin heti annoimme virallisen tiedonannon Maltalle. Mutta sitä ei kuitenkaan loppujen lopuksi tarvin, olisi edes tarvinnut lähettää, koska ö, Malta asetti ö, turturikyyhkyn pyyntikiellon. Ja Maltalla tosiaan kuoli noin tuhat turturikyyhkyä, erityisesti keväällä ongelma oli heikko, kun taas muualla Euroopassa syksyllä oli kaikkein heikoin tilanne. Puhuttiin jopa parista miljoonasta. Minä halusin lopettaa koko tämän kevät metsästyksen, tai, niin, metsästyksen Maltalla ja sitten syksyisen metsästyksen muualla, koska ei ole mitään järkeä tappaa suojeltua lajia, olipa kyse kesästä, kevästä tai syksystä. Malta asetti moratorion kiellon. Ja kun tosiaankin puhutaan torturikyyhkystä, niin valitettavasti muualla Euroopassa emme päässeet puusta pitkään, koska muut jäsenvaltiot eivät suostuneet kieltämään tätä käytäntöä. Eli me kyllä toimimme ihan oikein, kun estimme Maltaa, mutta mitä järkeä tässäkään oli, jos muualla Euroopassa edelleenkin tapetaan 2,4 miljoonaa turturikyyhkyä. Ja siksi minun mielestäni pitää aina katsoa tätä niin sanottua suurta kuvaa ja asioista pitää puhua niiden oikeilla nimillä. Ai niin, ja sitten näistä hanhista. Unohdin mainita. Kun puhutaan merimetsoista ja äh, valkoposkihanhista ja muista hanhista, äh, suurin osa äh, jäsenvaltioista ovat pyytäneet poikkeuksia. No, suurimmassa osassa jäsenvaltioita nämä lajit ovat ihan hyvässä tila- tilanteessa, mutta tietysti täytyy myös pohtia näiden lajien tilannetta, esimerkiksi ravintotilannetta eri vuoden aikoina ja eri paikoissa ja niin edespäin. Joskus täytyy pohtia, onko poikkeuksissa ollut järkeä. No, merimetsojen osalta on poikkeuksia. Esimerkiksi Belgiassa, Tanskassa, Virossa, Suomessa, Saksassa, Unkarissa, Irlannissa, Italiassa, Latviassa, Liettuassa, Alankomaissa, Puolassa, Ruotsissa, UKssa. Eli ajatus on se, että että on näitä poikkeuksia, mutta jos poikkeukset ovat direktiivin mukaisia ja kansallisen lainsäädännön mukaisia, niin silloin ei ole mitään syytä niitä poistakaan, kunhan ne eivät vain ole veruke tappaa holtittomasti. Sitten täällä esitettiin kaksi kysymystä. Ensinnäkin raportointipäivämääristä ja susiin liittyvistä tiedoista, tiedonkeruusta. No, jäsenvaltioiden täytyy tietysti raportoida komissiolle. on tietty ajanjakso huhtikuusta lokakuuhun. Silloin, kun tätä ajanjaksoa koskeva tieto on kerätty, niin se arvioidaan EAAn ja meidän DGmme toimesta. Ja joku kysyi, mikä meidän kantamme tulee olemaan. No se varmasti on seuraavan komission heiniä. Varmasti tulee uusi komissaari silloin. Ja mikäpä sitten Sveitsin kanta seuraavassa Bernin kokouksessa tulee olemaan. No, voin sanoa, että edellisessä kokouksessa Sveitsi ilmoitti, että se haluaisi palata jo ehdotettuun susi-muutosehdotukseen, kunhan arviot ja raportit on tehty valmiiksi. No, ihan Suoraan tästä ei vielä voi päätellä, mikä Sveitsin kanta tai meidän kantamme tulee olemaan seuraavassa kokouksessa. Krostet mainitsi Ranskan ja Sudet. No, voin vakuuttaa teille, että olen täysin samaa mieltä kanssanne siitä, että ongelma on, mutta me yritämme löytää ratkaisuja. Ratkaisut <clears throat> ovat sitten jäsenvaltioiden toteutettavissa – saatan nyt sanoa sellaisen asian, josta ette ole samaa mieltä. No minä olen poliitikko aivan kuten tekin. Olen ollut parlamentissakin noin 38 vuotta. Me katsomme aina ensin äänestyksien tuloksia, jos ministerit, poliitikot, jäsenvaltiot tietävät, että niiden täytyy tehdä päätös, joka saattaa olla suostu täällä, mutta ei suosittu tuolla, saa, saa ö, saattaa tulla ääniä täällä, mutta ei tuolla, niin yksi, ainoa ratkaisu on aina se, että syytetään Brysseliä. Ja toistan sen tää, täälläkin, koska olen sanonut tämän kaikille, jotka väittävät, että me emme puutu näihin ongelmiin. Me teemme enemmänkin kuin vaan puutumme. Nils, sinkai piti lähteä jo jonnekin, mutta minä olen keskustellut tästä hänenkin esittämästään kysymyksestä hänen kanssaan. Monta kertaa hän on hyvin aito ihminen, hän tarkoittaa mitä sanoo. Ja totta kai meidän täytyy tätä kaupungistumiskysymystäkin pohdiskella. Me tiedämme, että jossain vaiheessa suus... suudet säikähtivät ääntä, kun näkivät vaikka kaupunkivaloja ja niin edespäin, niin säikähtivät – nyt ne alkavat tottua urbaaniympäristöön, mutta kyllä meidän täytyy siis löytää ratkaisuja tähänkin kysymykseen. Kuten sanottu, erilaisia ongelmia on ja jokin aika sitten kävin Ruotsissa, keskustelin siellä susikysymyksestä ihan kentälläkin. Siellä se on ihan erilainen. Siellä ei puhuta ainoastaan susien lukumäärästä, vaan geneettisistä taudeista, joita sudet ovat kehittäneet. Meidän täytyy auttaa ratkaisun löytämiseen tässäkin. Eli sanon vain, että tässä ei puhuta ainoastaan susien lukumäärään liittyvistä kysymyksistä, vaan jos susipopulaatiolla on muitakin ongelmia, kuten geneettisiä tauteja, sairauksia, niin niihinkin pitää puuttua. Hoisling, totta on, että valitettavasti monimuotoisuus on kärsinyt ja tässä ei ole kyse ainoastaan siitä, että silloin tällöin vuosittain tulee jotain katoa, vaan tämä on selkeä trendi, mikä on vielä huolestuttavampaa. Mut, ja voin todeta, että kiireesti tulisi toimia. Minua huolettaa seuraava asia. Ensinnäkin se, mitä tapahtuu. Biodiversiteetti öö, vähenee. Se on ongelma. Mutta vielä suurempi ongelma on se, että että monimuotoisuus vähenee niin nopeasti. Tässä ei puhuta edes, me emme edes puhu tästä niin huolissamme kuin meidän pitäisi puhua. Me emme ole riittävän huolissamme. Ja minä esitän aina saman esimerkin tästä kirjallisuudesta. Minä olen, minä san, olen sanonut, että noin 50 vuotta sitten tiedemiehet puhuivat valli, suuresta valliriutasta – ja sanoivat, että se on vaarassa. Joitain vuosia sitten jotkut muut tiedemiehet sanoivat, että suuri valli valliriutta tulee kärsimään ilmastonmuutoksesta. Ja nyt me alamme nähdä vaikutukset vuonna 2015 alkaen. Viime vuonna yksi brittilehti sanoi, että puolet tästä riutosta on jo kuollut – 30 vuotta en aikaisemmin tiedemiehet jo ennustivat tätä, joten kyse ei ole ainoastaan siitä, mitä tapahtuu, vaan siitä, että se mitä tapahtuu, tapahtuu nopeammin kuin tiedemiehet edes ö, osaavat ennustaa. Me usein puhumme näistä pienistä toimista, joihin pitäisi ryhtyä, pienistä syistä ja seuraamuksista, koska meillä ei ole rohkeutta vastustaa suuria loppareita ja sanoa, että kuunnelkaa. Tämä on meidän kaikkien toiminnan vaikutusta. Meidän toimintamme tai teidän toimintanne aiheuttaa ongelmia ja minä vielä tässä subventoin tätä toimintaa. Minäkin valvon Euroopan talousarviota – toisaalta minun täytyy torjua saastumista, mutta sitten toisaalta täytyy antaa rahaa niille, jotka saastuttavat. Emmekä me tietenkään halua viedä yhtäkään ainutta euroa yhteiseltä maatalouspolitiikalta, mutta haluamme pitää huolen siitä, että jokainen euro, joka yhteiselle maatalouspolitiikalla annetaan, käytetään luonnon suojelemiseksi eikä päinvastoin. En ehkä ole kauhean suosittu, kun puhun näin, mutta näin minä asiat näin. Um, I think you mentioned every, I don't know where she is. Right in front of you. When you said... Te puhuitte tästä, että lukuja ei ole käytetty oikein. Voisin sanoa, että DGN seuraa hyvin tiiviisti asioiden kehittymästä. En minä lähde tässä keksimään mitään ennätyksiä, mitä DG on tehnyt, mutta jos puhutaan rikkomuksista luonnon monimuotoisuutta vastaan, niin ehkä se on kuitenkin suurin rikkomusten määrä. Me emme kai, kyllä kai me voimme sanoa niin, että kuka, kuka tahansa, joka ei tee kunnolla työtä, niin ei joutuisi seurannan kohteeksi. Nämä ovat julkisia lukuja. Meidän pitää todella paneutua paremmin tämän kysymyksen puimiseen. Edustaja Dorfman. Yes, yes, yes. Of coexisting can be seen. Yhteiselo Kroatiassa on totta. me me pyrimme löytämään uusia ratkaisuja koko ajan ja mitä nyt viimeiseksi on saatu aikaiseksi ja miten Euroopan parlamentti hallinnoi ja maksoi oli suurpetoi alusta, jonka parlamentti käynnisti. Ei sit, sit se perustettiin, eurooppalainen alusta, mutta myös muita alustoja luotiin jäsenvaltioissa alueilla samoin. Ja uskoakseni Tämä on hyvä tilaisuus käydä keskustelua, mielipiteiden ja tiedonvaihtoa kaikkien osapuolten kesken. Senpä takia minä en oikein ymmärrä, miten tätä kaikkea nyt tehdään, jotta voisimme tukea samalla maatalous elinkeinoa. Ja alustoilla meillä on maatalouden edustajia, jotka eivät halua välttämättä osallistua tähän. Miten me nyt tämän selitämme kaikille osapuolille? Kaikkihan me haluamme myötä vaikuttaa maatalouden, maatalouden hyvään toimintaan, mutta itse maatalouden edustajat itse sanovat, että eivät halua osallistua tämän alustan toimintaan. Minä toistan, olen pahollani, kun tämä kaikki pitää kertoa teille. Eihän sen varsinaisesti ole teidän heiniänne varsinaisesti teidän työsarkaan, että olette yhtä rehellisiä kuin minä, mutta joillakin asioilla, jossakin asioissa ei tunnu olevan oikein mieltä. Edustaja Brannan sanoi myös, että pitäisi enemmän tutkia etuja, joita susikanta edustaa. On olemassa ekosysteemiä, totta kai on sudet ovat edullisia joillekin ekosysteemeille. Ei sitä käy kiistäminen. Nämä sudet, suurpedot, nähdään usein vain kielteisinä ilmiöinä. Kyllä ne tarjoavat etujakin ekosysteemille ja luonnolle ja elinympäristölle, jos voidaan osoittaa, jos voidaan käydä tutkimusta, tehdä tutkimusta, että sudet ja muut suurpedot ovat hyödyllisiä – silloin näitäkin mahdollisuuksia pitäisi tutkia enemmän. No niin, uskon, et, uskoisin, että olen vastannut kaikkiin kysymyksiin. Okay, thank you very much, uh, Commissioner. I must tell you that... Kiitoksia paljon komission jäsenelle. Moni jäsen oli kiinnostunut asioista ja esitteli kysymyksiä. Kuvittelimme, että keskustelu olisi ollut hieman lyhyempi. Kiitos, että jäitte paikalle pidemmäksi aikaa kuin mitä alun lupasitte. Kiitos jälleen kerran siitä, että olitte täällä tänään. Pidämme teihin ja teidän tiiminne yhteyttä jatkossakin, kun te valvotte tilannetta eri puolilla Eurooppaa näiden kysymysten osalta. Kiitos paljon. Chair, can I make a point of order, please? I'm Piirsys-puheenvuoro. Kyllä, mutta vasta sitten, kun komission jäsen on poistunut. Point of order. Which... On this? No. no. A point of... Yes, uh, Mr. Gerbrandi, please. Edustaja Gerbrandi, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, pyydän anteeksi, mutta minun on pakko esittää tämä huomio. Uskon, että puheajan jakautuminen ei nyt mennyt oikeudenmukaisella tavalla. Kolme EPPstä ja kolme SNDstä saivat puheenvuoron, muut ryhmät saivat vain yhden puheenvuoron, liberaalit saivat kuitenkin neljä puheenvuoroa. Kolme ihmistä pyysi puheenvuoro sen lisäksi, että niiden lisäksi, jotka, joille tämä nyt puheenvuoro. En tiedä, että tämä oli vain yksi kysymyskierros. Haluaisin tavan huomenna sitten, että mä teen muuta enää mitään, mutta en usko, että tämä nyt meni reilulla tavalla tämä puheajan jakaminen. Koordinaattoristeiden olisi pitänyt tietää tarkalleen, kuinka monta kysymystä tulee. Deontin järjestelmän mukaan Aldi oli vain yksi puhuja, ja se kaikki aika meni turvallisille. Yleensä kannustan ihmisiä toimia niin, että että annan pu- puheenvuoroja. Puheenvuoroja saavat ne, jotka ovat paikalla ja sitten muut puhujat. Tänään oli hieman erityislaatuinen tilanne, koska aika loppui käsiin. Nyt sitten siirrymme kansainvälisen tutkivien journalistien ryhmittymän tutkimukseen ja sen tuloksiin, jotka koskevat implantteja. Tätä tarkoitusta varten täällä on paikalla edustaja kansainvälisestä tutkivien journalistien ryhmästä. Herra Simon Bowers, hän on ko- koordinaattori Sergio Benascoi puolestaan Atakista on paikalla ja Growth-pääosastolta Antti Ilmari Peltomäki. Toivottavasti lausuin nimenne edes jotenkuten kohdilleen. Tervetuloa kaikille. Haitalliset ja vialliset implantit ovat olleet uusi, uutisotsikoissa joitakin vuosia. Erityisestikin kuun vuonna 2010 rintaimplantti ja metalliset että metallisia lonkkaimplantteja koskevat skandaalit tulivat esiin. Monet kysymykset ovat heränneet sen osalta, minkälaisia säännöksiä on olemassa implanttien osalta Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Vastuuvaliokuntana, joka vastaa lainsäädännöstä tällä alalla, olemme tarkastelleet tilanteen kehittymistä, joten Olin iloinen siitä, että nyt voimme käydä keskustelua tänään tutkimusjournalistin ja medet, MedTech yrityksen edustajien kanssa. Samuel Powers ensimmäiseksi, joka edustaa tutkimusjournalistien parissa. korkeinta 10 minuuttia. Olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, kiitos, että meidät on kutsuttu tänne teidän valiokuntaanne käyttämään tärkeän puheenvuoron. Nämä implanttitiedostot, se on hanke, jota koordinoi ICIJ. Se on eh, jonkunlainen ryhmittymä, konserni, kansainvälisen tutkivan journalismin ryhmittymä. Tässä on tutkittu, siihen kuuluu noin 700 toimittajaa Euroopasta, 30, 30 lehteä 16 maassa – Jotkut kumppanista ovat Le Monde, Deutsche Zeitung, Guardian muun muassa, mutta monet muutkin kuuluvat meidän joukkoomme. Me teemme työtä yhdessä ryhmänä, ryhmittymänä, teemme yhteistyötä, jotta voimme kertoa maailmanlaajuisia tarinoita, joita emme voisi itse kertoa omassa maassamme yhtä tehokkaasti. Miten tämä hanke käynnistyi? Me pyrimme Meillä oli hollantilainen toimittaja vuonna 2014. Hän osti mandariinipussin ja teki siitä lääketieteellisen laitteen. Hän siis teki siitä jonkunlaisen implantin, jotta hän voisi sillä testata ryh- naisryhmää. Tämä mandariiniverkko tai pussi myytiin ikään kuin tuotteena, jossa oli erittäin kammottava tekninen asiakirja. Ja hän esitteli tämän asiakirjan monille hyväksytyille instansseille, tahoille, virastoille, jotka, jotka olivat siis hyväksyneet tämän ikään kuin EU-merkinnän hyväksyneen saaneena. Tässä ei ollut mitään ongelmia. Kaikki ö, olivat valmiita allekirjoittamaan tämän kammottavan teknisen hankkeen asiakirjan. Mutta tarina ei päättynytkään tähän. Meillä on vieläkin karmeampi tarina kerrottavana, joka on maailmanlaajuinen ennen kaikkea. Se koskettaa enemmän EUta. Tässä se meidän journalistikonsernimme lähti tekemään maailmanlaajuista yhteistyötutkimusta. Minä haluaisin tässä lyhyessä esityksessäni nyt kertoa teille kolmesta potilaasta. Toivottavasti tämän avulla te ymmärrätte paremmin joitakin asiakirjoja, joita me tuomme esiin. Emme voi käsitellä kaikkia, mutta haluamme tuoda kaikista räikeimmät tapaukset esille. Ensimmäinen potilas, Maureen McLeaf. Hän tulee Lontoosta UKsta. Tässä hänen tarinansa. on, ka, tässä on kyse kahdesta vaiheesta. Potilas, ensimmäinen vaihe hyvin myönteinen. Hän saa pyysi asennettavaksi tahdistimen itselleen. Tiedätte, että perinteisesti vuosien aikana tahdistin asetettiin jo solisluun alapuolelle. Ja tässä oli jotakin hyvin pientä antoi. Ja e, silloin ei tarvinnut minkäänlaisia johtoja eikä lankoja, vaan se voitiin asentaa suoraan ö, e, ihmisen kehoon. Nämä johdot olivat usein ongelmallisia. Morin sanoi, että hän tunsi itsensä uudeksi naiseksi, erittäin ihastunut olotilaansa, hyvä olo, että hänellä ei ollut perinteistä tahdistinta, johon kuului paljon monimutkaisempi kirurginen toimenpite. Hän pääsi nopeasti pois sairaalasta leikkauksen tai toimenpiteen jälkeen. Sen jälkeen tämä yritys, joka, ke, joka laati tämän laitteen, meni esiintymään amerikkalaiseen televisioyhtiön eteen kertomaan tästä teknologisesta uudistuksesta. Muutama päivä Morin leikkauksen jälkeen sanottiin, että kilpailijat eivät koskaan pysty seuraamaan tässä. Tämä on aivan keskeistä. Tahdistin teknologiassa me olemme aivan huippu. Me olemme todella edelläkävijöitä siinä. Sitten seuraava kuva. Muutama vuosi on kulunut. Todellisuus on varsin toisenlainen. Mori Don Star sanoi amerikkalaisessa televisio-ohjelmassa, että, että Morinin tahdistin olisi kestoltaan 19 vuotta, mutta kolme vuoden kuluttua patteri alkoi oikkuilla. Se ei enää toiminut. Monien muiden potilaidenkin kohdalla kävi samoin, samalla tavalla. Ja loppujen lopuksi tuotteeseen piti tehdä muutoksia, eli piti, tuotanto piti lopettaa, mutta Morinin piti vielä käydä läpi toinen leikkaus – ei ollut mahdollista ottaa pois tätä laitetta, koska se oli asennettu hänen sydämeensä. Hän siis joutui uuden kirurgisen toimenpiteen eteen. Hänelle asennettiin perinteinen tahdistin ja äh, onneksi hänen tilanteensa on nyt huomattavasti helpottunut, mutta hän kuitenkin sanoi, että hän mielsi itsensä potilaksi jätteenä. Sen kyllä ymmärtää varsin hyvin, että häntä kohdeltiin kuin jätettä. Minkä tyyppisiä testejä Nanostin oli läpikäynyt ennen kuin se oli hyväksytty Euroopassa? Vastaus oli seuraava. 33 ihmistä oli kokeillut sitä 90 päivän ajan ja noin 30 lammasta oli, että asetut tähän testin alaisuuteen. Tässä oli sinne tulokset, kun annettiin sertifiointi tämän laitteen hyväksymisestä ja käytöstä Euroopassa. Nanostim on tuote monien muiden tuotteiden joukossa, koska oli hyvin huonosti testattuja laitteistojen toimivuuksia Euroopassa. Ei tämä nyt ole mitään uutta, ei tässä mitään varsinaista paljasteta teollisuudesta. Euroopassa pitää testata lääketieteelliset laitteet. Miksi? Koska lainsäädäntö on kevyttä, heppoista. Juridinen ympäristö on hyvin, riski, alha, on hyvin alhainen riskipitoisuudeltaan. Nyt siirrymme seuraavaan potilaaseen, Jacqueline Ross, myöskin Alankomaista. Hän on kärsinyt usean vuoden ajan eri vammoista. Hänelle asennettiin 35 vuotta sitten rintaimplantit. Hän kärsi ö, elimellisistä ongelmista. Hän sai kramppeja vasemmalla puolella, kroonisia kramppeja ja kipuja, tuskia. Hänen pikkuhiljaa, hänen piti amputoida hänen jalkansa monen kirurgisen toimenpiteen lopputuloksena. Hänelle sanottiin, että ei tässä ole mitään yhteyttä silikonille. Kukaan ei kuunnellut hänen valituksia, mutta hän piti pintansa ja sanoi, että hänet amputoitu kudoksensa pitää testata ja siellä oli erittäin korkeat silikonipitoisuudet näitä tasoja ei löydetä luonnollisena elimistössä ihmiskehossa. Mitä tämä tarkoitti? Rintaimplantit olivat olleet käytössä jo kauan 60-luvulta asken. Se ei ollut nanostimin kaltainen uusi tuote. Miksi meillä ei ollut vahvistavia elementtejä, jotka olisivat riittäviä rintaimplanttien vaarallisuudesta, riskeistä, mihin riskin naiset, äh, minkä riskin naiset ottavat, kun hyväksyvät nämä leikkaukset. Tämä ongelma otettiin esille jo uusia vuosikymmen sitten. Kaikissa eurooppalaisissa instansseissa se on otettu esille myös naisten toimesta, jotka ovat erittäin huolestuneita tästä tuotteesta. Ja sitten viimeinen potilas, hän on nimetön. Äh, viime tam- nyt tammikuussa äh, Metronik halusi kerätä takaisin, palauttaa yli 156 000 tahdistinta Euroopasta. Ne haluttiin siis kerätä pois. Ensimmäinen potilas paikannettiin Iprististä, Englannista. Kun hän kuuli tästä, niin hän sai lääkäriltään kirjeen, jossa sanottiin, että Siinä kirjassa sanottiin useita asioita, jotka huolestuttivat minua. Yhdessä jossa sanottiin, että kukaan ei ole vielä kuollut tästä tahdistimesta. Se oli vähän omituista, kummallista tämänkaltainen lausuma. Minä kyllä yllätyin siitä. On erittäin huolestuttavaa, että tässä olisi voinut olla ongelma. Ihan normaali reaktio jo silloin, kun saa tämänkaltaista tietoa. Mitä Medronik sanoi tiedotteessaan lääkäreille. Oli ollut neljä tapausta oli, oli siis ollut ei virheitä tahdistimen toimivuudessa, sen kier, kierrossa. Missing. It's scene four. Ah. Siinä oli ollut How many? Mutta siinä oli siis kyse tahdistimen tahdin toimivuudesta. Oliko siinä ollut jotain epätahtisuutta? Tämä minä halusin puhua tästä, sanoa tästä tahdistimesta. Minä, minä pyytäisin teitä nyt asettumaan näiden potilaiden asemaan. Esimerkiksi tämä, joka sai tämän viimeisimmän, joka, tämän viimeisimmän aseman, joka sai kirjan tahdimista rajoittimesta. Siitä ymmärtää, että <laughs> voi, vaan, voi kuolla. Se on ensimmäinen ongelma. Ehkä se on suurin riski, mutta kirje ei sano selkeästi, että kukaan ei ole vielä kuollut. Yhdysvalloissa, jos olette Amerikan kansalainen, ette Euroopan kansalainen, siinä on eh, ensimmäisen luokan palauttamiset, eli sillä voidaan olla negatiivisia vaikutuksia terveyteen, jopa vaara. Se sanottiin ihan selkeästi, mutta Euroopassa sitä ilmastoi yhtä selkeästi. Varmasti haluatte myös tietää, mitkä ovat olleet turvallisuuskontrollitahdistimissa ja mitä niistä on koitunut. Eli niistä selvisi hyvin selkeästi, että ongelmia on. Yhdysvalloista saadaan vastauksia, ei aina vakuuttavia, mutta on kuitenkin avoimuutta enemmän kuin Euroopassa. Yhdysvalloissa te voitte nähdä te voitte perehtyä selontekoihin näistä kielteisistä tapahtumista eri Food and Drugs Administration sivustolta Euroopassa. Näin ei ole turvallisuusvalvonta Yhdysvalloissa on paljon tiukempaa. Te voitte saada vastauksen siihen. Tämä, tätä laitteistoa on valvottu ja testattu vuonna 1990, 1989. Yli 500 muutosta on tehty testien myötä. Se voi olla huolestuttavaa, mutta ainakin jos te olette Amerikan kansalainen, te saatte tietoa. Euroopassa ollaan ihan pimennossa sumun keskellä. Avoimuudesta. Sen pitäisi olla keskiössä, kun puhutaan lääketieteellisistä laitteista Euroopassa. Mutta työs, työssämme, mikä on tällä hetkellä tilanne asetusta, minkälaista säädöstä ei ole olemassa, on paljon selontekoja, raportteja näistä tapahtumista, jos osoittavat ongelmia, on lääketieteellisten laitteistojen kanssa, laitteiden kanssa eri maissa. Me olemme keränneet elementtejä eri maista ja tendenssi on samanlainen kaikkialla. On yhä enemmän, enemmän tämänkaltaisia ikäviä tapauksia. Mitä me haluamme tietää? Mitä nyt komissio aikoo tehdä uudesta asetuksista lääketieteistä, laitteista. Mitä komissio aikoo tehdä avoimuuden suhteen? Komissio ei ole virallistanut mitään vielä, mutta sanoo, että se ei haluaisi tätä tietoa julkistettavaksi. Se on kyllä todellinen huolenaihe. Monet lääkärit ja potilasryhmät, joihin me olemme yhteydessä, ovat sanoneet, että komissio siis ei halua antaa mitään tietoa. Ei se ole vielä virallista, mutta se ei halua julkistaa tätä tietoa vielä, koko näitä tietoja, joissa puhutaan kliinisistä tutkimuksista ennen hyväksymistä. Totta kai tehdään synteesi, mutta jos puhutaan tiedoista, esimerkiksi lääkkeistä, niin niitä ei olisi vielä haluttu antaa saataville. Ei synteesi ole riittävä ainakaan lääketieteellisen yhteisön mielestä. What's the resistance? What's, what's not to like? Mink- mikä, mis, mikä on sitten ongelma avoimuudessa? Mitä komissio meille tästä vastasi? Jos julkaistaan kaikki nämä selonteot tapauksista, niin se voi olla peloittavaa kansalaisille. Avoimuus voi olla pelottaa. Minä puheenjohtaja pyytää nyt tekemään loppuyhteenvedon. Me olimme erittäin järkyttyneitä kuullessamme ja lukiessamme kaikkia tätä. Me olemme sitä mieltä, että että teollis on hyvin vastahakoinen laatimaan selontekoja omista huolenaiheista ja he, niiden valmiudesta ää, tiedon avoimuuden puolesta. Se oli myös meidän mielestämme järkyttävä vastaus. Seuraava kuva. En tässä nyt pureudu sen enemmän yksityiskohtiin, mutta tässä joitakin vastauksia. Varmasti olette samaa mieltä kuin minä. Me saimme näitä vastauksia lääketieteelliseltä yhteisöltä on vaikea löytää lääkäriä, joka ei muka uskoisi avoimuuteen. Minulla ei ole nyt tässä enemmän aikaa, mutta sanon lopuksi vielä, että mitä vielä voitaisiin tehdä. Meillä on asetus lääketieteellisistä laitteistoista, mutta nähdään jo, että jotkut jäsenvaltiot ovat sitä mieltä, että sitä pitää täydentää ja taas vetovat rekisterit esimerkiksi implanteista sen jälkeen, kun tämä implanttitiedosto räjähti käsiin. Tämä otettiin ilolla vastaan lääketieteellisessä yhteisössä. Mikä nyt on vielä tässä kummallista, että koko prosessin, eurooppalaisen prosessin ulkopuolella voidaan tehdä, että lääketieteen yhteisö, jota me kuuntelimme, toivoo, että että komissio ja lobbarit olisivat tietoisia tästä. Mitä he haluavat? He haluavat avoimuutta. Lääketieteen yhteisö kuuluttaa sen perään. Se pitää ilmeisesti hakata kiveen tähän tulevan asetuksen lääketieteellisistä laitteista. Avoimuutta tarvitaan. Sitä tarvitaan todella paljon. Kiitoksia paljon tästä alustuksesta. Nyt eh, herra Berlusconi MedTech-yrityksestä saa puheenvuoron 10 minuuttia. Alkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvon parlamentin jäsenet, kiitos tilaisuudesta tulla kokoukseenne tähän keskustelun mukaan. Ensinnäkin haluaisin todeta, että potilaiden turvallisuus on äärimmäisen tärkeä asia meille, niin kuin myöskin tutkijajournalistien kansainväliselle yhtymälle ja kaikille muillekin. Teollisuuden edustajana meillä on todellinen vastuu potilaiden turvallisuudesta. Me teemme jatkuvasti työtä. Pitäkö kiinni sitoumuksesta toimittaa turvallisia lääkinnällisiä laitteita, jotka auttavat parantamaan ja pelastamaan ihmishenkiä. Yhteistyö EUn ja kansallisten säätelyiden kanssa, terveysviranomaisten kanssa, sairaaloiden, potilaiden ja terveydenalan ammattilaisten kanssa on olennainen osa sitä, mitä me teemme. Teemme yhteistyötä muiden kanssa, pitäksemme kiinni sääntelyn edellyttämistä velvollisuuksistamme pyrimme parhaaseen lääkinnälliseen hoitoon antaa potilaille heidän tarpeensa mukaisesti. Lääketieteen tekniikka on asia, jossa puututaan tai vastataan lääkinnällisiin tarpeisiin. Olipisto kyse sairaalaitteista tai erittäin monimutkaisista implanteista, kuten aivojen ja sydämen tahdistamista. Pidot ihmiset käyttävät lääkinnällisiä tänä päivänä ja aina jossakin lähistöllä on ihminen, jolla on jonkinlaista lääkinnällistä teknologiaa kehossaan tavalla tai toisella. Siksi ICIn tekemä tutkimus on antanut jo aihetta pohtia asioita. Teknologia on tänä päivänä paljon kehittyneempää kuin aiemmin. Tarkoittaa, että lääkinnäiset laitteet ovat laitteita, joita voidaan käyttää aivan ennalta kuulumattomiin, aivan ty- uuden tyyppisiin tarkoituksiin. Niitä ei vuosikymmen, vuosikymmen sitten olisi voinut edes kuvitella. Kuinka nämä laitteet sitten toimivat? Ja tässä suhteessa on merkittäviä parannuksia tapahtunut. Tästä on hyötyä kaikille Tätä lääkärit ja potilaat odottavat avoimuutta niin ikään ja myöskin teollisuuden vastuunottoa, mikäli asiat menevät pieleen. Teollisuuden edustajana ja te lainsäätäjänä ja myöskin journalistit ovat antaneet hyvin paljon tietoa kysymyskin velvollisuudesta syve paneutua tiedon pohjalta ongelmiin. Täytyy ymmärtää paremmin, mitä tapahtuu ja mitä toimia tarvitaan. Joitakin yksittäisiä kysymyksiä, joita IC, IJ on ottanut esiin, voidaan pitää täysin valideina. Samanaikaisesti on tärkeää tunnustaa, että vastaukset, joita teollisuus ja viranomaiset ja terveydenhoitolan ammattilaiset antavat, ovat joskus hyvin monimutkaisia, kun pitää vastaamaan näihin kysymyksiin saattaa olla hieman erimielisyyttä ja erilaisia tulkintoja, mutta sitten huolimatta kaikki olemme samaa mieltä siitä, että tärkein huoli kaikkien mielissä on potilaiden turvallisuus. Olisin nyt kiinnittää teidän huomionne lääkinnällisiä laitteita koskevaan asetukseen. Me olemme aina tukeneet ajatusta uudistaa sääntelypuitteita. Uusi lääkinnällisiä laitteita koskeva lainsäädäntö on radikaali uudistus siihen, mitä meillä nyt on. Ja me haluamme toki noudattaa uusia sääntöjä avoimella tavalla, riippumatta siitä, minkälaisia ponnistuksia tämä edellyttää tai minkälaisia vaikutuksia näillä uusilla säännöillä saattaa olla PK-yrityksiin. Arvon puheenjohtaja, me haluamme parantaa ihmisten elämänlaatua. Joka, muutama sek- joka, mu- joka sekunti laitetaan uusi stentti tai tahdistin. Joka vuosi tehdään miljoonia kirurgisia operaatioita ja asennetaan implantteja. Ja me ymmärrämme, että aina joskus operaatio voi mennä pieleen syystä tai toisesta. Mikä tahansa tapahtuma tai mm, pieleen mennyt asia on suuri huolenaihe meille ja me tämä pakottaa meidät jatkuvasti parantamaan toimintaamme. Me ymmärrämme sen, mitä isä J.J. sanoi, eli että on pidettävä kiinni, että meillä on vakaata tieteellistä tietoa käytössämme. Ja kun nyt saadaan uusi lääkinnällisiä laitteita koskeva lainsäädäntö, niin toivottavasti se lieventää olemassa olevia huolenaiheita koska se tulee vaikuttamaan hyvinkin yksityiskohtaisella tavalla siihen, miten jatkossa tullaan toimimaan. Ja kaikki nainen sääntely johtaa parempiin normeihin ja standardeihin. Ja uskon, että niin sääntelijöiden kuin ammatti-ihmisten kuin potilaidenkin odotukset tulevat olemaan paljon korkeammat. Kun mark- myyntilupa on annettu, niin tutkin, tutkimustyö on ollut erittäin perusteellista. Ja tämä kaikki on omiaan johtamaan siihen, e-, että elinkeinoelämän näiden laitteiden valmistajien täytyy jatkuvasti antaa yhä enemmän ja enemmän näyttöön perustuvaa tietoa siitä, että laitteet toimivat. Ja lupa, luvan antamismenettely on äärimmäisen tärkeä ennen kuin uusia laitteita voidaan ottaa käyttöön, ja sääntöjen mukaisuutta on tietysti jatkuvasti valvottava. Itse laitteita äh, valvovat myös kansalliset viranomaiset tietenkin. Ja uudet tuotteet, jotka ovat osaa sellaisia tuotekategorioita, jotka ovat esimerkiksi innovaatiolapimurtoja. Niiden täytyy käydä läpi hyvin mittava prosessi, jota johtavat riippumattomat asiantuntijat. Ja kun valvotaan tuotteita ja niiden valmistusprosessia, niin tämä valvonta jatkuu koko laitteen olemassaolon ajan siis valmistamisen jälkeen, on jatkuvasti annettava kliinistä näyttöä siitä, että laite on turvallinen. Ja aina joka kolmas tai viides vuosi laitteiden valmistajien täytyy antaa uusi, uutta näyttöä laitteen turvallisuudesta. Tämän lisäksi, kun otetaan käyttöön uusia laitteita, ja, siis me, meillä on uusi järjestelmä, joka, joka johtaa siihen, että joka ikinen Euroopassa käytetty laite voidaan jäljittää. Ja, Medical device or Udemy. Uusi eurooppalainen tietokanta ollaan laitamassa myöskin lääkinnällisistä laitteista. Nyt me pystymme saamaan tietoa ja vuosittain ajantasaistamaan turvallisuutta koskevaa tietokantaa. Lisäksi kunnioitamme potilaalle, potilaan, potilastietojen luottamuksellisuutta ja yleistä tietosuoja-asetusta. Meillä on tarkka arvio kaikista laitteista ja niiden toimivuudesta. Ja tämä tieto on avointa. Haasteita on kuitenkin edelleenkin, kun on kyse uuden asetuksen täytäntöönpanosta toukokuussa 2020 teollisuus on valmis toimittamaan asiakirjoja lääkinnistä laitteista, mutta sitä ennen uuden järjestelmän täytyy olla käytössä. Kriittinen osa uutta järjestelmää ovat il- ilmoitetut laitokset tai elimet. Ne täytyy määritellä riittävän aikaisin, jotta ne voivat sitten ennen toukokuuta 2020 ottaa valtavan määrän tietoa vastaan ja käsitellä että 58 elintä on tänä päivänä olemassa, vain yksi niistä on nimetty tällaiseksi tietoista vastaantavaksi elimeksi. Uskon, että voimme kaikki havaita, että meillä saattaa olla vielä ongelma asian suhteen edessämme. MDR-direktiivin tarkoituksena on ottaa käyttöön tiettyjä ohjeistoimia, jotka helpottavat sen käyttöönottoa. Tässä saattaa tulla kapasiteetin rajat vastaan. Luokan yksi tuotteita on tuhansia. Nyt ensimmäistä kertaa unasetuksen mukaan tarvitaan näitä varten tällainen ilmoituselin mukaan luettuna uudelleen käytettävät kirurgiset laitteet. Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä, mutta niitä on vielä paljon enemmänkin. Me uskomme, että kiireisesti täytyy etsiä ratkaisuja kolmen toimijoiden kolmen toimielimen kesken hyväksyä tämän asetuksen, niin että teollisuus voi täysin pitää kiinni sitoumuksistaan ja odottaa tiukempia säännöksiä ja paljon vaativampia säännöksiä, vaativimpia koko maailmassa. Oli miten oli. Ei tarvitse odottaa kovinkaan pitkään, mikäli ei oteta seuraamuksia huomioon. Mikäli Brexit-sopimusta ei synny, tämä vaarantaa potilaiden turvallisuuden, kun laitteista. Yhteen kuningaskunnan vastuuviranomaiset ovat sertifoineet tuhansia laitteita, jotka käytetään diagnosointiin Euroopassa. Niitä ei tunnusteta sitten maaliskuusta eteenpäin enää. Maaliskuun lopusta eteenpäin, mikäli brexit ei synny. Nämä valvontaviranomaiset, niitä ei ole enää tunnustettu. Tämä tarkoittaa sitä, että pitäisi välittömästi poistaa tämän laitteen jännitteet toimitusketjusta eurooppalaisessa sairaalassa ja potilashoidossa. Järjestelmä, järjestelmän vajavaisuus tai puutteellisuus tässä vaiheessa ja Brexit aiheuttavat välittömiä haasteita ja ongelmia. Rouva puheenjohtaja Parmitias, haluaisin päättää puheenvuoroni toteamalla, että teollisuus tiukasti pitää kiinni sitoumuksistaan ja vastuustaan. Ilomin vastaan mihin tahansa kysymyksiin mitä teille vaan tulee mieleen. Very much. Uh, now. Kiitoksia paljon. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron herra Peltomäelle, joka on Grow-pääosaston varapääjohtaja. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair and uh, of the. Kiitoksia puheenjohtaja. Mikrofoni, kiitos. Puhjalla ei ole mikrofoni päällä. Hetken vain, herra Peltomäki. Is the micro... Speak, let's see if uh, the translators can hear you. Voisitko kokeilla, toimiko mikrofoni nyt? Nyt mikrofoni toimii, mutta sitä ei kannata räpeltää. As said, I think that we Niin, me pidämme tämän kaltaista keskustelua erittäin hyödyllisenä. Se hyödyttää kaikkia osapuolia ja antaa meille mahdollisuuden välittää tietoja komission avainpainopisteistä. Tietysti ainoastaan turvallisia laitteita voi, niille voi, ainoastaan turvallisille laitteille voi antaa myyntiluvan voitte olla vakuuttuneita siitä, että EU-ssa lääkinnälliset laitteet ovat turvallisia ja palvelevat tarkoitustaan. Ja tänäkin päivänä meillä on jo erittäin korkeat turvallisuusvaatimukset, joita, jotka näiden laitteiden täytyy täyttää. Ja jos puutteita on ollut, niin nämä kyllä täytyy sanoa, että Euro- Euroopassa nämä laitteet myötävaikuttavat meidän turval- parhaaseen terveydenhoitojärjestelmämme ylipäänsä, mutta totta kai ää, aiemmin on ollut ongelmia ja se osoittaa, että järjestelmässä on ollut puutteita. Ja ajattelen tässä esimerkiksi juuri näitä rintaimplantteja, niihin liittyvää skandaalia, ja se osoitti, että se osoitti, että ongelma on ja johti siihen, että me olemme todella tehneet kovasti työtä näiden laitteiden turvallisuuden edistämiseksi ja varmistamiseksi. Kahdenlaisia tuloksia on tullut. Ensinnäkin välittömät parannukset tämänhetkisen järjestelmän ja sitten toiseksi ö, olemme tarkistaneet ylipäänsä koko oikeudellisen puitteistomme ja olemme ottaneet käyttöön uusia asetuksia joita äh, yhteislainsäätiet mm, hyväksyivät keväällä 2017. Ja jos katsotaan, minkälaisiin toimiin nyt on ryhdytty, niin ensinnäkin vuonna 2013 komissio tiukensi sääntöjä, kun puhutaan näistä ilmoitetuista viranomaisista tai elimistä. Äh, tämä on lisännyt valvontaa, laadunvalvontaa ja johtanut siihen, että ähm, sertifiointielimet eh, ja eh, ilmoitetut viranomaiset, eh, niiden valvonta on tiukentunut. Ja meillä on myös muitakin valvontajärjestelmiä, joita on otettu käyttöön. Mutta ehkäpä vielä tärkeämpää on se, että meillä on uudenlaista lainsäädäntöä, joka koskee lääkinnällisiä laitteita. Ja nyt vuonna 2020 toukokuussa äh, tämä uusi lainsäädäntö koskee lääkinnällisiä laitteita ja sitten vuonna 2022 in vitro-laitteita. Äh, ja tämä uusi lainsäädäntö äh, tuo mukanaan paljon parannuksia. Ensinnäkin säännöt ovat vieläkin tiukemmat kuin aiemmin, kun puhutaan ilmoitetuista viranomaisista. Ja Mm, kriteerit tulevat olemaan tiukempia esimerkiksi asiantuntijoiden osalta. Ja uudessa asetuksessa äh, annetaan enemmän riippumatonta valvontaa markkinoilla oleville laitteille. Nyt tarvitaan, tai tulee uusi kerros kliinistä valvontaa ja riippumattomat asiantuntijat ovat tietysti avainasemassa. Tämä tarkoittaa sitä, että valvontaa on aivan yhtä tiukkaa kuin esimerkiksi virastojen toiminnassa ja otetaan huomioon myös lääkinnällisten laitteiden omat ominaispiirteet. Ja kolmanneksi uudet asetu, uusi asetus tuo enemmän avoimuutta Vuoteen 2020 mennessä, toukokuuhun mennessä komissio perustaa uuden EUn tasoisen, eu laajuisen eh, tietokannan EU, EUMEDin, ja se sisältää yksityiskohtaista tietoa niistä lääkinnällisistä laitteista, joita markkinoilla on, ja siihen kootaan myös tietoa mm, sairastavuudesta, erilaisista tapahtumista koko EUn tasolla, ei ainoastaan kansallisesti. Tämä on erittäin tärkeä saavutus, koska tällä hetkellä tällaista tietoa kerätään ainoastaan kansallisesti ja kansallisten viranomaisten toimesta. Erittäin tärkeä osa tästä Euromedin EUDAMEDin tiedosta on myös julkisesti saatavilla ja myös valmistajat pääsevät sen käsiksi. Ja voisin vastata muutamiin väitteisiin, joita täällä on estetty ja jotka liittyvät tähän tähän tutkintaan. Jotkut lehdet tai viestimät väittävät, että lobbarit vaikuttavat meidän poliittisiin toimintapoliittisiin päätöksiimme, mikä vaikuttaa potilaiden turvallisuuteen. Kun tarkastellaan lainsäädäntöä, niin me olemme olleet kuulolla, me yritämme kerätä kaikkea mahdollista tietoa sidosryhmiltä jotka haluavat antaa meille tietoa mahdollisimman avoimesti, erittäin avoimesti ja transparentisti. Ja siksi esimerkiksi elinkeinoelämän harjoittajat, potilasryhmät, jäsenvaltiot, kaikki saavat lausua san, sanottavansa. Me arvioimme mielellämme näitä lausuntoja ja erilaisia löydöksiä, ja me olemme yksilöineet erilaisia vaihtoehtoja, ja näiden vaihtoehtojen joukosta sitten valitsimme yhden, jonka pohjalta teimme lainsäädäntöehdotuksen, ja tämä on ihan normaalia lainsäädäntömenettelyä, ja kyllä eikä, eikä lääketieteellisiä laitteita koskeva lainsäädäntö ollut poikkeus. Ja kun puhutaan tästä Euromed-tietokannasta, niin on ihan totta, että se ei välttämättä vielä ole yhtä avoin kuin sen pitäisi olla. On totta, että me vielä keskustelemme jäsenvaltioiden kanssa siitä, kuinka paljon tietoa paljastetaan. Ja voi hyvinkin olla niin, että ihan kaikkia Euromed-tietoa ei tehdä julkiseksi. Mutta kaiken täytyy perustua hyvin selkeisiin syihin. Meidän täytyy ottaa käyttöön selkeät kriteerit siitä, mikä tieto on ähm, julkista ja mikä ei. Esimerkiksi jos jokin laite äh, toimii huonosti, täytyy miettiä ensin, onko sitä käytetty väärin vai mitä. Ja yleisen edun äh, mukaista on se, että me annamme ainoastaan äh, hyvin tarkkaa ja oikeaa tietoa, ei, että emme johda ketään harhaan. Ja siksi meidän täytyy rakentaa luottamusta niin, että kaikki voivat luottaa vaikuttaa niin lääkinnällisiin laitteisiin kuin siihen tietoon, jota me annamme niiden käytöstä. Ja meillä täytyy olla hyvin toimiva järjestelmä, sellaisen me tarvitsemme. Ja tässä on kyse potilaiden turvallisuudesta. Silloin kun puhutaan potilaiden turvallisuudesta, niin kyse ei ole kaupallisista eduista eikä luottamuksellisuudesta. Ja johtopäätöksenä voisin sanoa, että komissio kunnioittaa sitä työtä, jota kansainvälinen tutkivien journalistien kun yhdistys tekee. Monet niistä kysymyksistä, joita se on ottanut esiin, ovat aivan samalla linjoilla niidenkin huolten kanssa, joita, me, joita meilläkin on. Ja me todella haluamme kattavan uudistuksen. On tärkeää, että meidän kans, kansalaisemme saavat kaikkein para, parhainta, innovatiivisinta, turvallisinta terveydenhoitoa. Ja tietysti me olemme pyrkineet yksilöimään heikkouksia, joita tämänhetkisessä järjestelmässä on ollut. Kaikki tämä on edellyttänyt paljon paljon pohdintaa ja kovaa työtä. Ja komissio tekee yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja kaikkien sidosryhmien kanssa voidakseen täytäntöönpanna uusia sääntöjä niin, että aikataulusta pidetään kiinni ja ne astuvat voimaan silloin, kun pitääkin. Ja tämä on meidän yhteinen vastuu alueemme ja edellyttää kollektiivisia ponnistuksia. Ja tietysti ää, turvallisuus tulee aina olemaan haaste, mutta juuri sen eteen teemme työtä ja siksi meidän täytyy ää, tuottaa tulosta ajoissa. Thank you very much, uh, director. So, uh, thank... Kiitoksia paljon. Kiitos kaikille kolmelle puhujalle. Nyt sitten annan puheenvuoroja kollegoille, jotka ovat kommentoida tai esittää kysymyksiä, lisäkysymyksiä. Ensimmäisen listalle on Rova Krosteet. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä puhun omissa nimissäni, mutta myös kollega Mary McGinnessin nimissä. Hän pyytää anteeksi, ettei pysty tulemaan paikalle. Hän oli varjoesittelijä ryhmässämme, kun puhuttiin lääkinnällisten laitteista koskevasta säädöksestä. Ja koska meillä on ihan samanlaiset näkemykset, niin minä käytän puheenvuoroni omissa ja hänen nimissään. Minä haluan korostaa, kuinka tärkeä panos lääkinnällinen laite on ihmiselämälle. Monille ihmisille me haluamme parantaa potilaiden elämänlaatua. Tietysti on ollut tapauksia – materiaalisesti ovat olleet puutteellisia, on myös ollut petosta. Sen avulla voidaan, on saatu markkinoille vaarallisia laitteita, mutta tietysti ei tästä nyt pitää vetää äh, koko hätiköityjä johtopäätöksiä, kun puhutaan kaikista näistä laitteista. Nämä paljastukset, joita implant files, implanttitiedostot meille antoivat mahdollisuuden korostaa rakenteelliset viat, nämä puutteet, ovat todellisia, mutta ne ovat nimenomaan puuteita, joita parlamentti halusi korjata, kun lähdettiin katso- tarkistamaan asetusta. Euroopan rooli, parlamentin rooli ei tule ei tullut riittävän voimakkaasti esille. Me vastasimme hyvin tilanteeseen, kun me halusimme kiristää sääntöjä ja myös etukäteistä jälkikäteisvalvontaa. Ja me halusimme ottaa käyttöön uuden valvontamekanismin sertifioiden instanssien suuntaan. Näin ei kuitenkaan käynyt. Minä olen vähän pahoillani siitä, että tämä on nyt yleistetty ja nyt tässä liioitellaan tätä vaarallisuutta. Jotkut lehdet, jotkut haluavat, ainakin minun maassani ovat kytkeneet nämä nämä tekijät yhteensä. Ei tässä nyt pidä lähteä likaamaan koko sektoria eikä lähteä hälyttämään, pelottelemaan turhaan kaikkia potilaita, joilla on implantteja tai muita lääkinnällisiä laitteita. Puhuttiin 5,2 miljoonasta tapauksesta, jotka johtuvat lääkinnällisistä laitteista. Yhdysvalloissa ei koskaan täsmennetty tietokantaa, jota oli käytetty. Sinne on otettu tiedoksi ihmisiä, joilla on lääkinnällisiä laitteita ilman, että tapaus olisi johtunut tästä laitteesta muista. Eli meidän täytyy tässä terveyden alalla olla vähän kurinalaisempi myös lehtimies- ja journalismipuolella, koska tässäkin voidaan aiheuttaa vaarallisia tilanteita. Kollega McGuinness on sitä mieltä, että tässä nyt pitää lähteä soveltamaan tätä asetusta, vai jotta se sitä ei saa enää viivyttää. Minä pelkään, että viiveet tulevat olemaan liiallisia. Nyt tässä nousee Brexit esiin. Mitä tulee tapahtumaan, jos valitettavasti emme pääse sopuun? Tulee kova Brexit. Nämä lääkinnälliset laitteet, joita on sertifioitu näiden virallisten instanssien toimesta UKssa, mitkä laitteet hyväksytään yhteisessä kuningaskunnassa. Pidämmekö kiinni vain EUssa hyväksytyistä laitteista? Me haluaisimme hyvin täsmällisiä vastauksia. Thank you very much. Now, Madame Riv- Edustaja Rivasi seuraavana. Merci, Madame la... Kiitos puheenjohtaja. Minä olen paljon vähemmän optimistisempi kuin edellinen kollega tästä tekst- asetuksesta. Kiitän toimittajat, että ovat tehneet tämän tutkimuksen, on kyse avoimuudesta, vastuusta ja myös äh, häly, tilanteen hälyttävyydestä. Se on ongelmallista. Jos puhumme hallinnoimisesta, miten tätä nyt hallinnoida? Rova Rodberent oli äh, esittelijänä aiemmin, kun puhuttiin keskitetystä organismista, joka on vastuussa mistä lääkkeistähän meillä on jo Euroopan lääkevirasto. Kun puhutaan lääkinnäistä laitteista, missä, kuka valvoo, onko se mikä keskus, mikä DG on vastuussa siitä? Teollisuusalla keskus, mikä Tästäkin pitäisi tehdä päätös. Sitten puhutaan asiantuntijakomiteasta implanteille ja muille lääkinnällisille laitteille, jotka ovat kovin riskialttiita. Onko meillä avo- avoimuutta näistä asiantuntijoista? Onko meillä avoimuutta kliinisistä tutkimuksista, joita on tehty? Josko riippuen siitä tulevasta arviointityöstä, miten siinä on edetty, jos puhutaan sitten näistä sertifioidusta instansseista. Minä katsoin komissio, minä katsoin äh, komission selontekoa. Mitä ne ovat nämä? Eivät ne ole riippumattomia. Onko henkilöstö täysin puolueetonta? Siellä ei ole riittävästi elementtejä, jotka oikeuttavat henkilöstön ammattipätevyyden. Ja myös miten arviointi on tehty vaatimusten mukaisuuden kriteerien mukaan. Nämä ovat yksityisiä organismeja. Mutta, mutta mitä enemmän siellä hyväksytään, mitä siellä enemmän annetaan EU-sertifiointia, sitä enemmän rahaa tulee kassaan. Miten me sitten me voimme hyväksyä sen, että nämä sertifiointiorganisaatiot olisivat riippumattomia elimiä, kun te puhutte Eudamedista? te sanotte, että loistavaa, loistavaa tietokanta ja tiedonsaanti. Kuka hallinnoi tätä Eudamedia? Media Miksi niin te sanotte komissiolle, emme me, että emme me toivo, että tieto julkaistaan, koska se hermostuttaa ihmisiä? Ollaan vuodessa 2011 ei tässä olla pidetty myöskään lääkkeitä piilossa ilman minkälaisia tutkimuksia. Nyt te sanotte että komissiolle, että ei ole riittävän aikuisia, jota annettaisiin pääsy tähän tietokantaan. Kenelle te oikein tässä puhutte? Tämä on aika kamalaa. Ja sitten tämä ihmisten hälyttäminen, varoittaminen. Jos meillä oli siis sivuvaikutuksia implanteista, ketä tässä varoitetaan, hälytetään? Jos Bulgariassa ja Romaniassa on jonkinlaista hälyttävää tapahtumassa, miten muut maat saavat tietoa? Kansalliset virastot, niidenhän pitäisi tehdä nämä arviot. Kun tarkkailen tilannetta Ranskassa, kansallinen virasto, kun puhutaan näistä laitteista, ne vähentävät tarkastajien määrää, jotka hallinnoivat tätä. Minkälaisia seuraamuksia tulee, meille tulee olemaan? Minä olen erittäin huolestunut komission vastuussa. Keskitetty organismi, joka on läpin, joka on avoin ja näkyvä, komission vastuu. Kuka vastaa siitä? Ja nyt te sanotte, että kaikki sujuu hyvin, mutta ei nyt sentään. Lehtimiehet toimittajat sanovat, että sertifiointi tahot ovat antaneet merkinnän, mutta eivät ole pyytäneet edes näitä laitteita tarkastettaviksi. Mielestäni tämä on äärimmäisen vakava, äärimmäisen vakavaa. Te ette ole nähneet, kuinka vakavaa tämä päätöksenteko on. Te olette tässä vastuusta. Jos hu- vastuussa, jos huomenna puhkeaa uusi skandaali, te olette vastuussa tästä. Me parlamentissa kuul- peräänkuulutimme avoimuutta, valvontaa ja hälyt hälyttämis, hälyttämistä. Te olette tässä pelanneet yrittäjien teollisuuden pussiin, ettekä puolustaneet kansalaisten terveyttä. Uh, it's that, it's that time of uh, the year. Nyt taitaa olla se aika vuodesta. Edustaja Shaire Pirik. Kiitos puheenjohtaja. Minua huolestuttaa kaikista, mitä kuulen ja mitä olen nähnyt Alankomaissa. Hyvin paljon huomiota alkamassa Saksassa on kiinnitetty siihen, mitä CDU-johtaja on todennut. Hän on puhunut implanttiturvallisuudesta. potilaata. Ei välttämättä edes tiedä, mitä vielisiä laitteita on ollut kyseessä, kun kolme tapauksessa viime vuosina. Ihmisillä ei ole tiedotettu riskeistä, jotka liittyvät operaatioihin ja laitteisiin, eikä myöskään kustannuksista ole tiedotettu etukäteen teollisuuden pitäisi luoda jonkinlainen rahasto, jonka puolen potilas voi kääntyä, jossa potilas voi saada kompensaatiota, mikäli hänelle, esi- hänelle esiintyy vakavia terveysongelmia, jotka johtuvat haitallisista implanteista. Ihmiset täytyy maksaa korvauksia. Implanttien valmistajien täytyy maksaa osansa tähän rahastoon. Ja sitten vielä yksi seikka, uusi Euroopan lainsäädäntö, joka astuu voimaan 2020 toukokuussa. Komissio, komissio on todennut, että ei ole mitään väliaikaista tietokantaa, johon voitaisiin laittaa tietoja vielisistä laitteista. Miksi ei? Miksi pitää odottaa vuoteen 2020 haasteen niin tietoa saa? Miksi, mitä tässä odotellaan? Tällä välin kuluu aikaa, jolloin ihmisillä on lisää riskejä. Mitä voitte tehdä asialle? Eihän käy päänsä, että kansalaiset ei kunnolla tiedotetä heitä kohtaavista riskeistä. Saksan hallitus on tällä välin ehdottanut lainsäädäntöä, 2019 tammikuusta eteenpäin laadittiin kansallinen luettelo implanteista ja, ja niitä koskevista tiedoista. Saksassa on otettu lainsäädäntöä käyttöön. Kyse on rintaimplanteista, tahdistimista ja muista. Joulukuussa Saksassa alkamassa ilmoitettiin, että tammikuusta 2019 eteenpäin on laillinen velvoite rekisteröidä implantit maassa paikalliseen rekisteriin. Alankomaata on mennyt hyvin pitkä tässä asiassa ja Saksa myöskin. Väliaikainen tietokanta. Komissio sanoi, että se ei ollut sellaista käyttöön. Ja samalla ainakaan ihmisillä on riskejä ja sitten kun tarkastellaan Amerikkaa, Amerikan ähm, FDA-virasto vastaa kaikista kuolema, silloin tietokaista vapa, kuolematapauksista, ongelmista, jotka liittyvät lääkinnällisiin laitteisiin. Aina sitten äh, matalan riskin implanteista tahdistimin saakka. Amerikassa on FDAssa myöskin verkossa tilastoja ja tietoja vuosien varrelta ongelmista, ongelmatapauksista. Potilaat, lainsäätäjät ja kaikki muutkin saavat tietoa tuosta tietokannasta, joka on täysin avoin. Se ei ole varattu vain tietylle pienelle ryhmälle ihmisiä, niin kuin nyt on Euroopassa tarkoitus tehdä. Ei tämä tule niin suuren luokan ongelma, mutta kyllä teidän täytyy siihen tarttua. Ja meidän täytyy poliitikkoina Euroopan parlamentissa tarkemmin, tiukemmin tarttua tähän kysymykseen lainsäädännön kautta. Ja mitä voimme tehdä auttaaksemme kansalaista. Tämä on erittäin huolestuttavaa, kun kuuntelee, mitä huolia ihmisillä on. Ja sitä varten Euroopan parlamentti täällä on, että ottaa kansalaiset huolet huomioon. Thank you, Mr. Caputo. Edustaja Caputo. Grazie. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Lainsäätäjinä meidän täytyy tietysti olla kiitollisia näiden journalistien tutkinnasta, joka koskee implantteja, koska kyse on ää, vähän hämärästä sektorista. On hyvä, että valotettiin näitä puutoksia, porsanreikiä ja sitä, millä tavalla ää, nämä laitteet ovat toimineet väärin. Kaikki tämä on huolestuttavaa, kun ajatellaan kansalaisten terveyden suojelua. On selvää, että kuuntelin korvahöröllä kaikkia tänään kuultuja puheita ja on selvää, että edistysaskeleita on saatu aikaan kansalaisten terveyden parantamiseksi, mutta enemmänkin täytyy vielä tehdä. On pidettävä huoli siitä, että että lääkinnällisen laitteen turvallisuus sertifioidaan myös riippumattomien asiantuntijoiden toimesta. Ja jos jokin laite tai implantti ei toimi, on oleellista, että meillä on rekisteri näistä laitteista niin, että nämä laitteet voidaan jäljittää. Ja on erittäin tärkeää, että tieteellinen edistys otetaan huomioon. Se on vähentänyt näiden laitteiden heikkouksia ja toimintaongelmia. Tarvitaan julkinen rekisteri, josta voimme nähdä kaikki laaditut raportit. On erittäin tärkeää, että me Euroopassa emme nyt ota takapakkia verrattuna muihin maihin, kuten USAhan. On hienoa, että tämä tutkintatyö on tehty ja Euroopan parlamentti on sitä mieltä, että tarvitaan uusi osasto, joka, siis EMEAN, EMEAN jotta, joka olisi nimenomaan vastuussa näiden lääkinnällisten laitteiden ja implanttien valvonnasta. Se auttaisi myös meitä lainsäätäjiä ymmärtämään paremmin, mitä muutoksia lainsäädäntöön mahdollisesti tarvitaan. Thank you very much. Also... Kiitoksia paljon. Minäkin haluaisin esittää kysymyksiä Kurokupääosaston edustajalle. Kenties voitte kertoa enemmän prosessista, jonka kautta määritellään nämä ilmoitetut viranomaiset tai elimet. Käsittääkseni niitä on tällä hetkellä vain yksi ilmoitettu elin. Mihin toimin te ryhdytte nopeuttaakseen tätä prosessia? Me tiedämme, että on tiukkoja joitakin aikarajoja, joista täytyy pitää kiinni. Mietinkin tässä vain, pystyttekö te pitämään kiinni annetusta aikataulusta, kun on näiden ilmoitettujen laitosten nimimisestä kyse? Ja mitä varatoimenpiteitä aiotte ottaa käyttöön, mikäli ajoissa ei onnistuta hoitamaan tätä asiaa kuntoon aikarajan sisällä. Tämä meitä kiinnostaisi kuulla Grow-pääosaston edustajalta. Tähän päättyvät kysymykset ja nyt pyytäen sinne, että kaikki kolme alustajaamme vastaavat siihen, mitä jäsenet ottivat esiin. Mutta minun täytyy pyytää, että käytätte kukin korkeintaan viisi minuuttia niin, että pysymme aikataulussa valiokunnan työssä. Ensin pu- saa puhua edustaja Täkkä herra Bowers, olkaa hyvä. Um, I'll just make uh, two points. Kiitos. Minä olisin mielelläni tehnyt pari kommenttia. Useat puhujat ovat viitanneet PIP-rin tai implanttiskandaaliin. Siinä oli kyse teollisuuden operaatiosta, jolla oli siihen asti hyvä maine, teki paljon hyvää myönteistä, mutta se, jotta, kun jos se nyt sitten lähti murentamaan teollisuuden alaa, se on vähän epäreilua, jos lähdetään sillä tavalla vain tarkastelemaan tätä teollisuutta. Ei se ole ihan oikea kuva, että mikä, vain se mikä meni huonosti. On olemassa myös muita kammottavia tapauksia lääkinnällisistä laitteista, jotka eivät ole toimineet ollenkaan. Te tiedätte, tässä on systeeminen ongelma, joka liittyy hyväksyntäjärjestelmään, homologaation homologointi, jonka on vallalla Euroopassa. Jotkut ovat sitä mieltä, että teollisuus tekee paljon hyvää, mutta lääkintälaitteet totta kai ne ovat sinällään itsessään hyviä, mutta on vaikea puhua, no joskus puhua kriittisesti näistä äh, laitteista tai teollisuudesta journalistin näkökulmasta ilman, että saa epäoikeus, mukaisen puheen leiman, mutta kun puhutaan lääkinnällisistä laitteista, niin silloin pitää painottaa vastuuta, joka, jota se edellyttää. And, and, eh... Ja mitä viranomaiset tekevät riskien minimoimiseksi ja hallinnoimiseksi? me tekin jäsenet Euroopassa, te tiedätte, että on kyse yrityksistä, ne ovat hyviä yrityksiä, ne myös haluavat tietysti ansaita rahaa. Näihin yrityksiin investoidaan. Ja näin. Mutta näiden yritysten tuotteet tuovat hyvää mukanaan, mutta ei sen takia pidä vain sanoa, että pitäisi olla vain filantrooppisia. Yritykset haluavat tahkoa rahaa, se on niiden perusperiaate – ja näillä eh, yrityksillä on myös hyvin aggressiivinen markkinoijan maine. Ne ovat usein sotkeentuneet lahjontaskandaaleihin. Ne, ainakin yksi niistä mainitaan Yhdysvalloissa Medicare. Mutta ei tässä ole kyse siitä, pitääkö luottaa näihin yrityksiin. Onko teollisuuden ala kokonaisuudessaan hyvä vai huono? Tässä on kyse kaupallisesta operaatiosta ja sitä pitää tutkia hyvin tarkkaavaisesti ja huolellisesti, kun sitä lähdetään säätelemään, eikä saa pitää mitään harhakuvitelmia mielessään. Toinen kommentti koskettaa eh, ehdotusta, jota monet täällä ehdottivat, puhuivat, että eh, journalistit olivat myös sanoneet, että nämä tapaukset pitäisi saada julkisiksi, mutta kaikkia ei kuitenkaan ole pystytty tarkistamaan ja valvomaan. Ei ole pystytty tarkistamaan, olivatko laitteet asianmukaisia, koska ne usein olivat ongelmien alkusyy. Tässä on ongelma. Teollisuuden antamat luvut myös voivat todistaa sen. Monet kertomukset näistä onnettomista tapauksista – ei siinä voida kuitenkaan usein osoittaa syy- ja seuraussuhdetta, mutta ei ongelma ole siinä, että kertomukset tai selonteot olisivat syy-seuraussuhteiltaan aukottomasti määriteltyjä. Ei, eikä tämän avulla voida aina paikantaa ongelmia. Meillä, meillä on myös paljon tuotteita, jotka on vedetty pois markkinoilta. Hyvin korkeat määrät kertovat siitä, näistä on selontekoja, mutta on myös äh, mutta ei ole kovinkaan paljon myönteistä syy-seuraussuhdetta osoitettu näissä selonteoissa ja kertomuksissa. Ne laitteet, jotka ovat olleet ongelmallisia, niistä on hyvin paljon selontekoja ja sen takia Metronik lähti käyttämään näitä selontekoja. Ei tässä ole kyse hyvästä syystä lähteä mitenkään rajoittamaan avoimuutta suurelle yleisölle. Tärkeä tieto, jota lääkärit ja potilaat tarvitsevat. Heillä pitää olla se käytettävissä. Herra Berlusconi. Um, interesting comments. Mielenkiintoisia kommentteja, todella mielenkiintoisia. Uskon, että teollisuuden edustajana me olemme odottanut, kun kuuta nousevaa tätä uutta asetusta joinkin aikaa. On harvinaista, että teollisuus on halukas menemään aivan uuteen tapaan, jolla tuotteita hyväksytään, valvotaan ja säännellään. Uskon, että tämä teollisuuden ala on täysin tietoinen siitä, että nykyinen direktiivi, jonka parissa olemme operoineet viimeiset 15-20 vuotta, ei todennäköisesti ole enää tarkoituksenmukainen ja sitä täytyy muuttaa. Tietystikin elämme ympäristössä, jossa tarvitaan lisää avoimuutta. Uskon, että tänä päivänä teknologia tarjoaa meille mahdollisuuden tehdä paljon enemmänkin kliinisen näytön pohjalta kuin mitä aiemmin on tehty. Uskon, että teknologia, joka mainittiin, pystyy myöskin auttamaan jäljittämisessä tuotteiden osalta ja teollisuus täysin tukee tätä emme ole ikinä ole vastustaneet avoimuutta. Me katsomme, että avoimuutta tarvitaan, koska loppujen lopuksi teollisuuden kannalta ei ole hyvä asia, että esiintyy skandaaleja. Ei siitä ole mitään iloa meille, että ihmisiä loukkaantuu, heille koituu haittaa päinvastoin. Jo nyt voi nähdä, että kun on tapahtunut ikäviä tapahtumia, ikävä tapauksia on ollut. Järjestelmä on toiminut. Joitakin laitteita on välittömästi vedetty pois markkinoilta. Kenties paras tapa ei ole toimia sitten, kun vahinko on jo tapahtunut, mutta toisaalta välittömästi on ryhtynyt takaisin vetoa toimiin, markkinoilta toimiin. Teollisuus itsekin ymmärtää, että meidän täytyy saadakaan parannuksia, toimia paremmin ja haluamme lisätä avoimuutta. Olemme tähän halukkaita. Mutta kysymys kuuluu, pitääkö tämä olla keskitetty järjestelmä vai ei? Kyllä, meillä on ikään kuin EMA-järjestelmä ja se potentiaalisesti voi toimia niin, että joko kansallisviranomaiset vastustaa tai komissio vastaa asioista. Saatavat asiat monimutkaistuvat, mutta tänäkin päivänä on jo järjestelmiä, jotka toimivat, mutta niitä voidaan kerta kaikkien parantaa, niitä pitääkin parantaa. Ainoa asia, josta olen huolissani, on se, että tänä päivänä Meillä on edessämme ehdotus uudeksi asetukseksi, joka täytyy saada toimimaan toukokuusta 2020 eteenpäin. Emme voi jäädä odottelemaan sen täytäntöönpanoa pidempään. Täytäntöönpano on äärimmäisen kriittinen kysymys. Uskon, että meidän ei pitäisi myöskään kavahtaa sitä, että sanomasta sitä, että mikä tämä järjestelmä otetaan käyttöön, samanaikaisesti on järjestelmä, joka edenkin tarkastaa sen, tuleeko tämä uusi järjestelmä vastaamaan niin odotuksiin, joita sille on asetettu. Olipa sitten kyse sääntelijöistä, terveydenhoitajan ammattilaisista tai potilaista, vastaako uusi järjestelmä kaikkien tarpeisiin. Ja mikäli asiat eivät mene oikeaan suuntaan, sitten ei pidä kavahtaa sanomasta sitä, että parannuksia tarvitaan edelleenkin. Pahinta olisi se, että muutetaan kaikki heti välittömästi ennen kuin asiat on saatu edes liikkeelle. Mitä haluamme sitten? Pitäisikö tässä nyt palata kahden vuoden keskusteluihin ennen kuin edetään asiassa? Tällä välin ei sitten sovelta uutta lainsäädäntöä. Kyllä uutta lainsäädäntöä täytyy soveltaa nopeasti potilaiden turvallisuuden nimissä, joten kehottaisin kannustaisin siihen, että tehdään kaikki mahdollista uusi asetus on sen, että se voidaan pistää täytäntöön ja niin voidaan toimia avoimesti. Ja olen täysin samaa mieltä siitä, että keskustelu on käyty meidän tietokannasta. Siitä olen samaa mieltä. Meidän täytyy toimia avoimesti. Meidän ei pidä kavahtaa avoimuutta. Avoimuutta on käyttöön muuallakin maailmassa. En usko, että meidän pitäisi ajatella, että meillä on mitään salattavaa. Ei meillä ole mitään salattavaa. Ei tämän päivän maailmassa muutenkaan voi mitään salata, joten me tuemme tätä aloitetta. Mutta pistäkäämme se pikkuhiljaa liikkeelle. Pistäkää pyörät pyörimään, koska muuten tämä on pelkkää sanahelinää, eikä mikään muutu. Thank you very much. Now the commission, since we need to... Ja nyt komissio. Täällä kuultiin, että lainsäädäntöä täytyy täytäntöönpanna. Uh, niin, kiitoksia. Ehkä aloitan kysymyksestänne, joka liittyy siihen, mikä on täytäntöönpanon tilanne, ja erityisesti viittasitte näihin ilmoitettuihin viranomaisiin. No, tällä hetkellä meillä on noin 45 hakemusta ilmoitettujen viranomaisten nimeämiseksi. Meillä on arviot meneillään, kolme aloitetaan pian ja tältä pohjalta, jos nämä ilmoitetut viranomaiset laativat hakemuksensa asianmukaisesti ja kaikki menee suunnitelmien mukaan, niin toivottavasti, tai ainakin odotus on se, että kaikki kaikki hakemukset käsitellään niin, että tulokset ovat myös positiiviset. No, joka tapauksessa teemme kovasti työtä ja toivomme, että nämä ilmoitetut viranomaiset ja jäsenvaltiotkin tekevät kovasti työtä niin, että kaikki sujuu hyvin. Krostet kysyi Brexitiin liittyvistä kysymyksistä. No, tietenkään emme vielä tiedä, mikä tulos on, enkä tiedä, Onko nyt uutisia siitä, miten alahuoneessa tänään on äänestetty? No, emme joka tapauksessa vielä tiedä, minkälainen Brexit tässä nyt tulee, mutta joka tapauksessa komissio ja 27 jäsenvaltiota ovat tarkkailleet tilannetta hyvinkin tarkkaan. Erilaisia optioita on otettu huomioon. Erityisesti olemme keskittyneet tämänhetkisten UK ilmoitettujen viranomaisten siirtymiseen tai siirtämiseen niin, niin että – 27 jäsenvaltiota voivat sitten astua remmin, ja tietysti jos jotain kriittisiä, ähm, jotain kriittistä tulee eteen, niin toki toimimme, mutta tällä hetkellä ei ole yksilöity tarvetta mihinkään erityistoimiin. No, tilanne on toki koko ajan päällä, mutta jos jotain olisi tarvinnut tehdä, jotain ylimääräisiä toimia, niin varmasti siihen olisi jo ryhdytty. Tietysti pidämme huolen siitä, että kaikki tarvittavat lääkinnälliset laitteet ovat käytössä jatkossakin. Sitten Rivasi esitti kysymyksen komissiolle. Ensinnäkin sanoisin, että komissio on yksi yhtenäinen toimielin. Se on vastuussa omista toimistaan tietysti, mutta tietysti me teemme myös ex ante valvontaa myös tutkimuskeskusten osalta kun puhutaan lääkinnällisiä laitteita koskevasta asetuksesta ja sen täytäntöönpanosta, niin DG Sante tietysti myötä vaikuttaa tähän yhteisarviointiin ja tieteellistä tukea tulee yhteisestä tutkimuskeskuksesta. No sitten ne kysymykset, jotka liittyvät avoimuuteen ja jäljitettävyyteen. No tietysti suhtaudun luottavasti siihen, että kaikki se, mitä olemme tehneet, saadaksemme tämän Euromedin e, Euroopan laajuisen tietokannan, niin sillä, sen avulla voimme ehkä tukkia niitä porsanreikiä, joita meillä on ollut. Ja nyt meillä on mahdollisuus kattaa nekin kysymykset ää, tai ongelmat, jotka liittyvät esimerkiksi lääkinnällisten laitteiden rekisteriin ja toisaalta eri tapauksiin ja toisaalta myös seurattavuuteen. Tällainen Euroopan laajuinen tietokanta on tosiaankin suuri vedenjakaja tässä. Ja tässä taisivatkin olla vastaukset komissiolle esitettyihin kysymyksiin. Uh, then, uh, thank you very much. Kiitoksia paljon teille kaikille kolmelle siitä, että tulitte kokoukseemme käsittelemään tätä aihetta. Tulemme seuraamaan, mitä asiat tapahtuu, kuinka ehdotusta pistetään täytäntöön. Teollisuuden edustaja totesi, että lisää avoimuutta tarvitaan ja julkista tietoa tulee olemaan tarjolla kaikkien etujen mukaisesti. Kiitos myöskin Journalistiliiton edustajalle. Tähän päättyy tämän asian käsittely. A... Nyt sitten vuorossa on ehdotus unionin säädökseksi työjärjestyksen artikla 46 artiklan 2 mukaisesti kyse on veriplasman keruusta Euroopan unionissa. Tätä ehdotettiin 18. joulukuuta. Allekirjoittaneet olivat edustajat Kaput, Schreier Pirik ja koko joukko muita kollegoita eri poliittisista ryhmistä. Tämä lähetettiin vastuuvaliokunnalle, ympäristövaliokunnalle 16. päivä tammikuuta tämä ehdotus. Tänä päivänä se on estylistalla, jotta tekstinlaatijat voivat esitellä ehdotuksensa ja siitä voidaan käydä keskustelua. tarkoituksena on, että päätös tullaan asiasta tekemään kolmen kuukauden sisällä siitä, kun valiokunnan on toimitettu tämä ehdotus. Tämä on se syy, miksi olemme täällä tänään puhumassa tästä aiheesta. Annan puheenvuoron edustaja Kaputolle. Grazie, eh, grazie presidente. Attualmente nell'Unione Europea... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, tällä hetkellähän Euroopassa on potilaita, joilla on veriplasmaan liittyviä tauteja. Ja nyt plasman keräämiseen liittyvät ja luovuttamiseen liittyvät ongelmat ovat meille haaste. Ja meillä on nyt haasteena saada aikaan lääkkeitä, jotka ovat ihmisplasmasta – laadittuja. Ja äh, tällä hetkellä 40 prosenttia eurooppalaisten potilaiden hoitoihin käytetystä plasmasta tuodaan Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston sääntelemiltä markkinoilta. Tämä tarkoittaa sitä, että EU on riippuvainen niistä tekijöistä, jotka ovat sen valvonnan ulottumattomissa. Komission tulisi ottaa käyttöön sellaisia ratkaisuja, joilla voidaan varmistaa se, että plasma on riittävästi saatavilla, jotta voidaan valmistaa lääkkeitä sellaisten potilaiden hoitoon, joilla on diagnosoitu hengenvaarallisia sairauksia, kuten hemofilia, immuunijärjestelmän puutteet, Guillain-Barreen oireyhtymä, polyneuropatia, taikka perinnöllinen angio, odeema tai muita tauteja. Ja siksi toivoisimmekin unionin toimintalainsäädäntöä, veridirektiiviä niin, että voitaisiin kannustaa perustamaan kaikissa jäsenvaltioissa plasman luovutusohjelmia niin, että potilaat saisivat tarvitsemaansa hoitoa. Toivottavasti seuraavassa koordinaattoreiden kokouksessa voisimme antaa myönteisen, tehdä myönteisen päätöksen tästä asiasta, koska se on Euroopan unionin kansalaisten etujen mukaista. Thank you uh, very much. And now... Uh, Kiitoksia paljon. Toinen tekstinlaatija Rova Schreier Pirik. Ani, ole hyvä. Ehm, Kiitos. myönteinen elementti, veriplasma. Tuo on myös hyödyllistä lääkkeiden valmistamisessa ja se voi myös auttaa potilaiden hoidossa, mutta veriplasma on harvinaista Euroopassa. 40 prosenttia veriplasman tuotannosta, joka on välttämätöntä lääkkeiden tuottamiseksi, pitää tuoda Yhdysvalloista. Eli me olemme erittäin riippuvaisia tekijöistä, joihin meillä ei ole mitään kontrollia Yhdysvalloissa. Ihmiset saavat palkkaa siitä, että luovut, rahaa, että jos luovuttavat veriplasmaa. Siinä on tietysti omat riskitekijänsä. Jos nämä luovuttajat saavat rahaa, siinä on se riskitekijä, että he eivät ole aina hyvin rehellisiä oman terveydentilansa suhteen. Näitä veriplasma pitäisi myös testata lääkkeiden valmistamisessa. Jotkut taudit ilmenevät hyvin myöhään veressä. Lääkkeet, jotka valmistetaan veriplasmasta tai verestä, joka on tuotu Yhdysvalloista, ne tuodaan EUn markkinoille. Tätä plasmaa käytetään lääkkeiden kehittämiseen plasmapohjaiset lääkkeet eh, Alankomaiden markkinoilla ovat eh, mahdollista tehdä eh, nimenomaan alankomaisten lahjoittajien avulla, mutta se vastaa nimenomaan yhden maan tarpeisiin. Joskus käytetään plasmalääkkeitä, jotka on valmistettu lahjoittajilta Amerikasta. Kun veriplasmaa kerätään, sen pitää olla kohdennetumpaa ja tehokkaampaa. Me tarvitsemme, meidän pitää välttää plasman puutetta. Ikään kuin se olisi ö, raaka-aine. Plasman tarpeet kasvavat vuosittain Tää pain, Euroopassa on lähdetty painottamaan plasman keräämistä. Euroopan neuvostossa myös tästä on keskutettu plasman saatavuudesta. Se ei ole vielä riittävää. Me haluamme nimenomaan hyökätä tämän ongelman kimppuun Euroopan tasolla, kuten edustaja Kaputo sanoi. WHO on mukaan kaikista varmin tapa kerätä plasmaa ja verta on se, että meillä olisi vapaaehtoisia potilaita ihmisiä, eikä heille annettaisi rahaa. Meidän pitää kannustaa lahjoittajia, luovuttajia tulemaan ilmaiseksi. Silloin meillä olisi riittävästi plasmaa, jotta voisimme turvata käytön. Plasman luovuttajien luovuttajia pitää suosia EU:ssa, jotta emme olisi enää riippuvaisia Amerikan markkinoista. Ja minä haluan tukea selkeästi tätä ehdotusta. Kiitos. Grostet. Kiitos paljon puheenjohtaja. Olen suurelta osin samaa mieltä kuin niiden kanssa, jotka ovat laatineet tämän julkilausuman, kun on kyse verituotteista. Tämä on erittäin hieno, korvaamaton teko. Se on solidaarisuuden osoitus, jota voitaisiin myös sanoa kansalaisuuden sorilaisuuden tekona. Mutta ensimmäinen prioriteetti tässä plasman keräämisessä on mahdollisimman suuri turvallisuuden takaaminen potilaille, olipa kyse sitten plasman luovuttajasta tai saajasta, kuten mm, julkilausumassa on korostettu. Tässä on ongelma jaossa, saata, jakama, jakamisessa saatavuudessa, kun on kyse verituotteista, nimenomaan lasmasta. Se on kunnianhimoinen hanke, joka meidän pitää viedä eteenpäin. Me riippu, olemme aivan liikaa riippuvaisia, kuten kollega sanoi, amerikkalaisesta plasmasta. Ja tässä on todellinen riippumattomuusaihe strategisessa mielessä, mutta haluan kuitenkin korostaa yhtä asiaa. Tämä pitää tehdä meidän omien väyliemme kautta. Meidän pitää säilyttää tämä solidaarinen humanistinen tapa. Me emme saa lähteä markkinoimaan ihmiskehoa. Meidän pitää kunnioittaa ihmiskehoa kokonaisuudessa. Se on kiistämätön, kun me haluamme lähteä tarjoamaan tätä veriplasman keräämistä. Eh, minä en pidä siitä, että lähdetään palkkaamaan näitä luovuttajia. Se on huono, hyvä idea. Silloin lähdetään vaarallisille vesille ja se on kontraproduktiivista. Ja tässä julkilausumassa sanottiinkin se selvästi. Minä olen iloinen siitä. Minä en voi tukea mitään tekstiä, joka ei näin puhuisi. Minä haluan korostaa tätä. Olen pohtinut paljon kysymystä. Haluan korostaa sitä, kuinka välttämätöntä Euroopalle on saada – Strateginen autonomia, puhutaan strategisesta autonomiasta, kun halutaan suojella kansalaisia esimerkiksi puolustuspolitiikassa. Mutta, tässä, mutta jos tapahtuu jotain hyvin vaarallista EU-maalueella maailmassa, jos joku päivä Yhdysvallat sanoo, että me lopetamme viennin, me tarvitsemme kaikkea tätä omille kansalaisillemme, mitä sitten tehdään? Tässä on aivan liian vähän organisoitua plasman keruuta EU:ssa. Ja mm, tässä käyn komission puoleen. Meidän pitää todella pohtia, miten me kannustamme jäsenvaltioita paremman organisoimaan veriplasman keruun, miten me voimme saada uskollisia luovuttajia, miten me voimme oikein arviostaa tätä elettä, niin kuin kollega sanoi, kannustaa näitä ihmisiä tulemaan enenevässä määrin luovuttamaan. Tässä voisi jo ehdottaa jotakin innovatiivista jotta mentäisiin vielä pidemmälle kuin mihin on nyt päästy. Minä puhuisin paljon varovaisemmin kuin julkilausuman laatijat siitä, kuinka tärkeää on tarkistaa tätä meridirektiiviä. Meidän pitää parantaa asioita, mutta jos me lähdemme lainsäädäntötarkistukseen, siinä on aina tiettyjä epävarmuustekijöitä mukana ja se voi olla kielteistä tavoitteen kannalta. Sen takia minä olen sitä mieltä, että meidän pitää olla varovaisia, että me olisi liian aktiivisia. Tässä meidän pitää punnita hyvät ja huonot puolet, analysoida huolellisesti, miten meidän juridinen puitteistomme muuttaminen vaikuttaa tilanteen kehittymiseen. Eli ottaa huomioon elementtejä, joita komissio voi meille ehdottaa. Minä olen erittäin kiinnostunut kuulemaan niistä. Thank you very much. Uh, now, um... Kiitos. Seuraavana komission puheenvuoro mikä teidän nimenne olikaan, Sishan tai jotain sellaista. Uh, of... Kiitos puheenjohtaja parlamentin jäsenet. Komissio haluaisi ensinnäkin kiittää parlamentin jäseniä tästä aloitteesta. Komissio todellakin tunnustaa, että EUn potilaat ovat pitkälti luottavaisia ja riippuvaisia plasman tuonnista, varsinkin Yhdysvalloista. 40 prosenttia plasmasta tulee Yhdysvalloista. Viimeaikaiset luvut osoittavat hieman suurempaa osuutta vielä Yhdysvallan tuonnin osalta kuin tämä. Koko joukko potilasryhmiä on erittäin autoisessa asemassa, koska ei käyttää plasmaa hoitomuotona. Kyse ei pelkästään hypoteettisesta riskistä, kun on kyse plasmasaannista, vaan tiedämme, että sairauksien puhkeamisriski Yhdysvalloissa saattaa uhata plasman tuontia ja myöskin vektori, pohjaiset vektorien kuljettamat tai eteenpäin ja periytyvät vektorin mukana tulevat sairaukset, kuten Zika-virus, ovat myöskin uhkana. Veri- ja solulainsäädäntö on tullut esiin avoimen konsultan yhteydessä. Komissio järjestää, järjesti kokouksen 2017, jossa oli mukana kansallisia viranomaisia ja muita sidosryhmiä. Siellä kuvattiin tilannetta ja vaadittiin sitä, että EU-ssa kerätään enemmän plasmaa osana strategista suunnitelmaa EUn omavaraisuuden varmistamiseksi. Samalla ottiin paremmin suojella EUn luovuttajia niin, että luovutuksia voitaisiin tehdä paljon enemmän ja turvallisesti. Tuon kokoisen pöytäkirjakirja tietystikin julkaistiin saatavilla. Tällä hetkellä komissio laatii lopullista kertomusta tämän arvioinnin pohjalta. Sen jälkeen tulemme päättämään, miten puututaan puutteisiin ja ongelmiin tai huoliin, joita esitettiin kuulemisen yhteydessä. Päätös täytyy tehdä tietystikin seuraavassa komissiossa vasta. Saman aikaan rinta rinnan teemme yhteistyötä Euroopan neuvoston kanssa. Rautamme työtä, jota Euroopan neuvosto tekee. Siellä annetaan toimintasuunnitelma, jolla lisättäisiin EUn omavaraisuutta sekä lisäämällä plasman keräämistä, mutta myöskin su- suunnittelemalla plasman järkevää käyttöä, mikäli plasmasta tulee pulaa. Jonkinlainen varasuunnitelma on laadit- laadittavana siellä. Ensimmäinen askel oli konferenssi, jossa koottiin kaikki näkemykset yhteen. Tämä on erittäin tervetullutta työtä komissionkin kannalta ja tämä on jo osana komission kokonaissuunnitelmaa. Yes, thank you very much to all of you. Kiitos teille kaikille. Tähän päättyy tämän asian käsittely. Ennen kuin päätän kokouksen, haluaisin sanoa seuraavaa. Onko teillä mitään sitä vastaan? ehdottaan, että hyväksymme koordinaattorien suositukset kokouksesta järjestettiin 27. helmikuuta, mikäli vastalauseita ei ole. Suositukset katsotaan hyväksytyiksi. Seuraava kokous on 14. maaliskuuta kello 9 aamulla Strasbourgissa. Kiitos paljon ja oikein mukavaa illan jatkoa.